Please, can I ask the press to, to finish their job and let us... Voisinko pyytää lehdistöä saamaan tehtävänsä valmiiksi ja voisimme sitten aloittaa? We give you 15 seconds and then we really need to... 15 sekuntia vielä ja sitten meidän on todella aloitettava. I would uh, like to ask uh, those attending not to occupy seats which are clear. Haluaisin, että ette istuutuisi sellaisille paikoille, mitkä on selkeästi merkitty toisia henkilöitä varten. Tätä kokousta voi seurata kuunteluhuoneesta ja suoratoistona internetin kautta. The press kindly ask the press now to... Haluaisin ystävällisesti pyytää lehdistöä lähtemään tästä. cannot sit in front of members, please. Pyydän teitä, ette te olisi siellä jäsenten edessä. Pyydän teitä. Please. We have to start our hearing, please. Meidän olisi aloitettava nyt tämä kuulemistilaisuus. Pyydän teitä So, good afternoon to everyone. First I would like to welcome... Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin aivan ensiksi toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokas Jonathan Hillin tässä Ekon valiokunnassa. Tehän tiedätte, että tarkoituksena on mahdollistaa Euroopan parlamentin mm, äh, äh, parlamentille mahdollisuus tarkastellaan komission jäsentä ja auttaa valiokuntaa arvioimaan, onko ehdokas pätevä toimimaan kollegion jäsenenä ja hoitaa niitä tehtäviä, joihin hänet on nimitetty. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että työjärjestyksen mukaisen ja liitteen 16 mukaisesti parlamentti arvioi jäsenehdokkaan yleisen pätevyyden, eurooppalaisen sitoumuksen ja henkilökohtaisen riippuvuuden mukaan ja arvi, parlamentti arvioi myös sen, kuinka hyvin ehdokas tuntee salkun sisällön ja kuinka hyvin hän viestittää eteenpäin ja kuinka hänen, hän tuntee tämän yleisemmän kehyksen. Ennen kuulemistilaisuutta komission jäsen on vastannut kirjallisesti valmistelevaan kyselylomakkeeseen ja kirjalliset vastaukset on jaettu kaikilla kielillä jäsenille. The candidate... Menettelyn mukaisesti ehdokas on jättänyt myös ilmoituksen taloudellisista sitoumuksista ja oikeudellisten asioiden valiokunta on ilmoittanut, että sillä ei ole mitään huomautettavaa koskien näitä eturistiriitoja. Nyt haluaisin kertoa keskustelun rakenteesta ja sen ehdokasta pyydetään esittämään alustus, joka ei kestä 15 minuuttia kauempaa. Tämän jälkeen hänellä on viisi minuuttia kokouksen lopuksi loppulausuntoa varten. Alustuksen jälkeen meillä on 45 kysymystä jäseniltä kolmen minuutin sloteissa. Yksi minuutti kysymystä varten, kaksi minuuttia vastausta varten. Ensimmäiset eh, kysymykset tulevat poliittisten ryhmien ja sitoutumattoman ryhmän edustajilta. Jäseniä muistutetaan siitä, että jotta kaikki jäsenet ehtivät esittää kysymyksensä, pidetään tiukasti kiinni kolmen minuutin puheajasta ja luotan siihen, että minun ei tarvitse ottaa mikrofonia pois jäseniltä tai komission jäsenehdokkaalta. Lopuksi haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että tulkkaus on 23 kielelle, joten kaikki puhujat voivat käyttää omaa kieltään. Haluaisin myös muistuttaa puhujia siitä, että se mitä sanotte, se on tulkattava, joten pyydän, että ette puhuisi liian nopeasti. Lopuksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä suor, lähe... tämä kokous välitetään suora lähetyksenä Euroopan parlamentin sivuille ja samalta sivustolta löytyvät myös videotallenteet myöhemmin. Ennen kuin annan puheenvuoron jo, jo jäsenehdokkaalle, haluaisin muistuttaa kaikkia täällä tänään, että jäsenehdokkaan tehtävät ovat erittäin tärkeitä, rahoitusvakaus, rahoituksen yhdentyminen, markkinoiden luottamus, tehokkuus, nämä ovat tämän alan tärkeimpiä tavoitteita myös rahoitukselliset uudistukset pankkiunioniin ja yhteisen sääntökirjan valmiiksi saattaminen, e, pääoma mark- e, pääomaunionista päättäminen niin rahoituksen mahdollistamiseksi. Nämä ovat e, hyvin tärkeitä tavoitteita ja mm, meitä kiinnostaa suuresti jo jäsenehdokkaan näkemykset näistä asioista. Hyvä komission ehdokas Hill, teillä on puheenvuoro. Grazie tante. Agri- e Suuret kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Hyvät edustajat. Kun valittu puheenjohtaja Juncker antoi minulle tämän salkun hoidettavaksi, hän ystävällisesti sanoi, että minä puhun Shakespearen kieltä. Teen parhaani, jotta olen selkeä äidinkielelläni, mutta Ennen kaikkea haluaisin Moliärin kielellä tai ainakin minun tulkinnallani Moliärin kielestä haluaisin todella tällä kielellä kiittää minua siitä, että minulle on myönnetty kunnia olla täällä kutsuttuna tänään. Haluaisin kiittää teitä myös siitä ajasta, jotka te monet teistä ovat antaneet minulle jo ennen tätä tilaisuutta. Tänään haluaisin vastata kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin, miksi haluan tämän työn? Toiseksi, mitä kokemusta tuon mukanani? Ja kolmannekseen, kuinka lähestyn tätä tehtävää, joka on niin tärkeää työllisyyden ja kasvun takia ja siksi niin tärkeää Euroopan kansalaisille. Miksi siis haluan tämän työn? Siksi, että haluan kantaa oman korteni kukkojen tähän näihin kahteen tärkeään haasteeseen, jotka ovat edessämme. Haaste, joka koskee sitä, että saadaan rakennettua luottamusta kansalaisten joukkoon, ja se haaste, että saataisiin takaisin talouteen näitä työpaikkoja ja kasvua. Henkilökohtaisesti haluan työn, koska haluan, että Britannia on osa menestyksekästä Euroopan unionia. Siinä on järkeä Britannialle, siinä on käsittääkseni järkeä myös Euroopan unionille. Vanhempieni sukupolvi kävi sotaa. Oma sukupolveni eli jakautuneessa Euroopassa ydinsodan uhan alla. Kun rippu romahti, minne päin uudet demokratiat kääntyivät. Ne kääntyivät Euroopan unionin päin. Ja olimmepa oikeassa, kun vastasimme tuohon pyyntöön. Joten todellakin minä haluan tehdä työtä yhteisen Euroopan edun puolesta ja haluan, että maani jää 500 miljoonan ihmisen unioniin, jolla on yhteisiä arvoja, jotka asuvat yhdessä, tekevät työtä yhdessä, käyvät kauppaa yhdessä ja vastaavat maailmanlaajuisiin haasteisiin yhdessä. Mitä minä sitten tuon tähän työhön, jos minut vahvistetaan tähän asemaan? Olen pienyrittäjän ja kouluopettajan lapsi. Olen puolet elämästäni ollut työssä hallituksessa, puolet liike-elämässä. Aloitin Kenneth Clarkin ja John Majorin neuvonantajana 80- ja 90-luvuilla. Tämän jälkeen perustin oman yritykseni, joten kyllä tunnen, millaisia haasteita on liiketoiminnan harjoittamisessa kilpailu, kilpail, kilpailevassa ympäristössä neljä vuotta sitten liityin ministerinä Iso-Britannian hallitukseen. Tuon jälkeen en ole omistanut mitään osakkeita enkä kuulu mihinkään hallitukseen, joten en usko, että minulla on mitään eturistiriitoja. Vuonna 2010 minusta tuli koulutusministeri ja sain tehtäväksi suorittaa sukupolven suurimmat koulutusuudistukset. Tämän jälkeen minusta tuli kabinetin jäsen ja johdin ylä, ylähuoneessa koalitiohallitusta. Ylähuone on parlamentin kamari, joka muuttaa lainsäädäntöä ja erikoistuu lainsäädännön tarkasteluun. Siellä on paljon asiantuntijoita ja milläkin puolueella, puolueella ei ole enemmistöä. Suurimmallakin puolueella on ainoastaan 28 prosenttia äänistä. Ainoa tapa päästä eteenpäin on rakentaa siltoja, rakentaa konsensusta ja tehdä työtä puoluerajojen yli. Olen siis saanut aikaan tuloksia monimutkaisessa uudistuksessa poliittisessa ympäristössä. Olen osoittanut pystyväni rakentamaan konsensusta ja ymmärrän työn ja kasvun käytännöllisestä vinkkelistä. Kuinka sitten lähestyn tätä hyvin elintärkeää tehtävää, jonka Jean-Claude Juncker on minulle antanut hoidettavaksi. Yhteistyössä Jyrki Kataisen, Valdisen, Dombrovskisin ja Pierre Moskovitsin ja muiden komission kollegoiden kanssa aion rakentaa sille pohjalle, mitä Michel Barnier ja tämä valiokunta ovat saaneet aikaan, ja varmistaa sen, että meillä on hyvin säännelty rahoituspalveluteollisuus, joka työskentelee mon- kaikkien tai monien intressien mukaisesti, eikä vain harvojen intressien mukaisesti. Oli erittäin hienoa saada korjatuksen rahoitusjärjestelmä, kun kriisi vielä velloi, ja haluaisinkin todella osoittaa kunnioitusta edeltäjälleni. Keskeinen osa tätä työtä on pankkiunioni, joka on kuvailtu yhteisessä sääntökirjassa, jota sovelletaan 28 jäsenvaltioille. Minun tehtäväni nyt, mikäli asemani vahvistetaan, on saada viimeiset palapelin palat paikalleen ja saada aikaan tuloksia ja saada pankkijärjestelmä vakaaksi. Näinhän kaikki haluamme. Minä toki tulen pankkiunionin ulkopuolisesta maasta, mutta kriisi on osoittanut, kuinka toisistaan riippuvaisia 28 jäsenvaltiota ovat. Kaikki tarvitsemme vahvaa pankkiunionia ja teen kaikkeni, jotta siitä tulee Euroopan unionin lippulaiva. Me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että ei voida enää palata päiviin, jotka edeltivät, edelsivät tätä kriisiä. Ei enää voida palata tähän villiin riskinottoon, joka teki pahan jälkeä työpaikoille ja elinolosuhteille niin monille kansalaisille. Ei voida enää palata siihen, että, että pankit, pankit pelastetaan veronmaksajien rahoilla. Uskon, että olemme kuitenkin samaa mieltä siitäkin, että tulevina vuosina tarvitsemme uutta puhtia työpaikkoihin ja kasvuun. Meidän täytyy tarkkaavasti seurata uusien riskien nousua järjestelmässä, mutta meidän ei pidä odottaa, että meidän pitäisi tuottaa yhtä paljon peruslainsäädäntöä seuraavan viiden vuoden aikana. Hyvän säätelyn pitää tarjota vakautta ja tiukkuutta. Mutta samanaikaisesti, jos löytyy näyttöä, että tasapaino ei ole aivan oikein, meidän täytyy olla valmiita tekemään muutoksia. Voi olla alueita, joista löydämme aukkoja, voi olla alueita, joissa meidän täytyy vähän hienosäätää, jotta investointien kulku on helpompaa. Tämä on haaste, joka liittyy esimerkiksi pääomamarkkinoiden unioniin. Miten me lisäämme investointeja erityisesti pk-yrityksiin luoden samalla tehokasta säätelyä. Tämän laajan lähestymistavan puitteissa olen asettanut viisi pääprioriteettia ensiksi jo sovitun täytäntöönpanoon. Tämä sinällään on jo merkittävä tehtävä. Äh, vielä täytäntöönpanomatta delegoidut Äh, kohdassa säädökset ja säädökset. ne ovat noin 400 toimenpidettä, muun muassa MIFID 2, ja solmasi 2, ja meidän täytyy taata avoin prosessi. Ja toiseksi meidän täytyy tarttua muihin merkittäviin riskilähteisiin, joista neuvotellaan, kuuteen rahamarkkinarahastot, vertaisarvioinnit ja rakenneuudistukset, ja meidän täytyy olla myös tarkkana uusien esille tulevien riskien suhteen, esimerkiksi sellaisten, jotka syntyvät sen takia, että ei ole tehokasta kriisiratkaisumekanismia, ei pankkilaitoksille, rahoituslaitoksille. Ja kolmanneksi meidän täytyy johdonmukaisesti täytäntöönpanna kansainvälisiä standardeja, periaatteita ja sulkea porsareijat, jotka vaarantavat rahoitusmarkkinoiden tasa painon, ja meidän täytyy työskennellä läheisesti G20-maiden kanssa, ja meidän pyrin syventämään säätelyyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Neljänneksi tulee tekemään ehdotukseen pääomamarkkinaunionin kehittämisestä tämän projekti kaikille 28 jäsenmaan. Tavoite on selvä. Vapauttaa se pääoma Euroopassa, joka on nyt jä, jäissä, ja saada se toimimaan Euroopan yritysten, erityisesti PK-yritysten puolesta meidän täytyy laajentaa ja siirtyä pois riippuvuudesta pankkirahoituksesta ratkaisemisella uusia vaihtoehtoisia rahoituskeinoja. Haluan ensiksi analysoida ongelmat ja edistyksen esteet, mutta me näemme ja joitakin jo todennäköisiä parhaisia prioriteettialueita, kuten korkealaatuiset arvopaperistamiset, pk-yritysten luotto luokitusten saatavuuden paraneminen ja sopimuseuran pitkään aikavälin investointirahastoista. Ja sitten viidenneksi minä haluan selvitellä, miten voimme hyödyntää ää, single market lainsäädännön hyötyä kansalaisille – viimeisen viiden vuoden ajan me olemme keskittyneet suuriin rakenteellisiin ja institutionaalisiin uudistuksiin, ja seuraavan viiden vuoden aikana toivottavasti teleskooppi kääntyy vastakkaiseen suuntaan. Voimme enemmän miettiä sitä, miten me voimme avata markkinat paremmin äh, turvallisille, transparenteille, äh, vähittäissijoitustuotteille, joihin ihmisillä on varaa tiedän, että tämä talo on aina puolustanut kuluttajien etuja ja varmasti tuotte näin vastaisina vuosina. Aina täytyy myös tarkkaan miettiä digitaalisten ja elektronisten maksumuotojen kehitykseen, jotka saattavat hyödyntää kuluttajia paljon kustannusten kannalta ja helppokäyttäisenä vuoksi, mutta ne täytyy myös olla turvallisia ja hyvin säädeltyjä. Yksi kattava teema tässä on, ja se on seurattavuus. Se on olennaista sen suhteen, mitä me vaadimme rahoituslaitoksilta, niiden täytyy tietää, mitä riskejä ne ottavat, ja niiden täytyy selittää asiakkaille nuo riskit. Valvojen täytyy tietää tämä myös. Useimmat säännöt, jotka olette luoneet, vaativat tiukkoja transparenssivaatimuksia ihan oikein. Ne palauttavat luottamusta. Miten minä työskentelen kanssanne, jos minä nyt valitaan tehtävääni? Jälleen seurattuus on olennaista. Olen avoin tälle valiokunnalle aina ja teille sen suhteen, ketä tapaan. Toteuttavan toteuttamiseksi minun täytyy keskustella laajalle ihmisjoukolle, koska en oskaan usko, että poliisia, politiikkaa pitää tehdä ty, tyhjössä. Mutta varmasti seuraan edeltäjäni käytäntöjä ja julkaisen ulkoiset tapaamiset ja niin myös virkamieheni. Tämä on olennaista luodakseni oikeat suhteet kanssanne. Kun tässä Strasbourgissa olin, minulla oli illallista Michel Barnierin kanssa ja kysyin neuvoja. Hän oli paljon hyllisiä neuvoja, mutta yksi oli muuta tärkeämpi. Muista aina, hän sanoi, kuinka tärkeätä suhteesi parlamentin kanssa ovat. Minä olen ottanut tuosta neuvosta vaarin ja noudatan sitä. Tiedän, että ehdokas Jean-Claude Juncker on antanut minulle merkittävän vastuun tämän portfolion myötä. Jos me nyt valitaan, tulee olemaan EU-komissaari, joka puolustaa yleistä etua, komission jäsen, joka työskentelee kaikkien 28 jäsenvaltion puolesta, ja komission jäsen, joka ei koskaan ulos unohda, että hän on vastuussa tämän parlamentin suoraan valitulle jäsenille. Kiitos. Thank you, Mr. Commissioner Desi. Kiitoksia, hyvä jäsen ehdokas. Nyt aloitamme keskustelun. Ensimmäinen puhuja EPPltä, Burkhard Baltz. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Lordi Hill. Kaksi kysymystä lyhyesti, niillä on mielestäni yleistä merkitystä. Ensinnäkin rahoituslaitokset EU-ssa ne näyttävät tulevan yhä monimutkaisemmiksi. Delegoidut säädökset ja tekniset standardit tekevät kuitenkin pk-yrityksille usein vaikeaksi saada aikaan menestyksekkäitä liiketoimintamalleja. Niin kutsuttu oikeasuhtaisuus kuitenkin velvoittaa siihen, että nämä oikeasuhtaisuuslausekkeet täytyy saada myös oikeasti elämään. Kysyisin teiltä, että miten te tulevana komission jäsenenä varmistaisitte, että tämä oikeasuhtaisuus ei ole mikään poikkeussääntely, vaan sitä tulee se, äh, vakiotapaus. Ja sitten toinen on vaikutusten arviointi. Par- parlamenttihan on usein vaatinut rahoitusmarkkinasääntelystä vaikutusarviointia niin, että eri direktiiveissä olisi myös johdonmukaista keskenään. Se olisi myös tärkeää. Miten te tulevana komission jäsenenä tällaisia, suhtaudutte tällaisiin vaikutusten arviointeihin? Commissioner designate. I think well, you touch on two extremely... Kiitos. Käsittelitte kahta erityisen tärkeää asiaa tässä. Miten saadaan tasapaino aikaan sääntelyssä ja miten myöskin varmistetaan että kautta linjan voimme saada aikaan sääntelyä, joka on oikea suhtaista, ja että voimme seurata sen vaikutuksia eri osa-alueilla. Oikeasuhtaisuudesta vastaus olisi varmaan se, että ja johon varmasti palataan monesti, on tämä tasapainon tärkeys. Täytyy todellakin olla sellaisia sääntelyitä, jotka toimivat mutta ei pitäisi olla niin, että jokainen yritys olisi mukaan samankokoinen ja että sen vuoksi pitäisi olla yksi koko sopii kaikille lähestymistapa. Eli pidän kyllä hyvin tärkeänä tätä oikeasuhtaisuutta. Sitten, että jos yritetään laskea, että mikä sääntelyn vaikutus on kautta linjan, se on hyvin tärkeä aihe. Ja jos minut nimitetään, niin sitä haluaisin kehittää eteenpäin. Useissa keskusteluissa, joita minulla on ollut ekovaliokunnan jäsenten kanssa ennen kuulemistilaisuutta, eri ryhmistä useat jäsenet ovat ottaneet tämän kysymyksen sille kanssa, niin että olisiko järkevää yrittää, että olisi kattavampaa tarkastelua kasautuvaan vaikutukseen sääntelyllä eri aloilla. Ja ihan vaistonvaraisesti sanon alustavasti, että tämä on tietysti järkevä lähestymistapa. Yksi haasteista mielestäni sääntelyssä, ja tietysti kun minä yritän nyt ymmärtää tätä hyvin monimutkaista teknistä alaa, on se, että on ollut monia, valtavan monia toimia eri osa-alueilla. Ja kun yritetään saada selville, että mikä vaikutus yhdellä alalla on toiselle alalle, niin se on kovin tärkeää. Ja tätä tota pyrkisin tekemään, jos tämän työn saan. Now, Floris. Kiitoksia. Seuraavana Elisa Ferreira, SND. Thank you very much, Chair. I'll speak in English to facilitate our dialogue. Kiitoksia. Puhun englantia niin, että voin helpottaa vuoropuheluamme. Kiitoksia siitä, että olette täällä kanssamme rikosi jäsenehdokas. Kirjallisissa vastauksissanne parlamentille sanoitte, että ette voisi yksipuolisesti sitoutua minkään aloitteen esittämiseen. Kuitenkin Euroopan komissio, siis toimielin, johon haluat liittyä, haluatte liittyä, on aktiivisesti ollut sitoutunut pankkiunionin rakentamiseen tehden rakentavaa yhteistyötä tämän parlamentin kanssa, niin kuin varmaan olette huomanneet. Pankkiunioni perustuu kolmelle pilarille. Olemme jo saaneet valmiiksi yhteisen pankkivalvontamekanismin. Meillä on myös yhteinen kriisinratkaisujärjestelmä. Mm, Tämä kolmas pilari on se, joka vielä puuttuu, se pala, joka vielä puuttuu, siis talletussuojajärjestelmä, jota ilman linkit valtion velka vielä ovat jäljellä. Me haluaisimme ehdotuksen talletussuojajärjestelmää varten – se on se pala, joka pankkiunionin pelistä puuttuu. Aiotteko tehdä sen ennen vuoden 2015 loppua ja mikä olisi tällaisen järjestelmän rakenne? Kiitoksia. Thank you very Kiitoksia. Olen iloinen siitä, että minulla on mahdollisuus keskustella tästä tärkeästä pankkiunionista. Sehän on keskeinen osa työtä, joka minua odottaa ja kuten sanoitte, se on melkeinpä ensimmäinen prioriteetti on tuoda mukaan seuraavat palat palapelin. Ja sehän tarkoittaa ensinnäkin sitä, että varmistetaan se, että meillä on asianmukaiset toimet tuota, valvontamekanismia varten on myös ollut työtä koskien tätä varajärjestelmää. Mitä sitten tulee tähän talletussuojajärjestelmään, ja minähän tiedän, että tästä asiasta on raivokkaasti keskusteltu tässäkin valiokunnassa ja yleisemmin. Oma lähestymistapani ja prioriteettini olisi se, että täytäntöön pannaan menettely sellaisena kuin se on nyt pöydällä eh, talotussuojajärjestelmän osalta. Kun kysytte, että tulenko tekemään ehdotusta talotussuojajärjestelmästä ennen, vuotta 2000, ennen vuoden 2015 loppua, en usko, että voin tällaista lupausta antaa, mutta kun mennään eteenpäin nyt, oleva, nyt nykyisellä tavalla, niin nähdään kuinka eh, nyt suunniteltu talletussuojajärjestelmä toimii ja jatkossa meille tulee varmasti olemaan monia mahdollisuuksia tarkastella tilannetta ja pohtia tulevaisuuteen. Näin tulen toimimaan. For the ECR. Kiitoksia. Case Winbird, ECR. Thank you, Lord. Kiitos, Lord Hill. Tervetuloa. Puhun englantia enkä welshia tänään. Ajattelin kysyä koko joukon kysymyksiä markkinoihin liittyen, mutta jää tänne vähän myöhemmäksi. Otan huomioon, että viimeiset kaksi viikkoa sen jälkeen, kun valikonta on saanut tietää nimityksestä, niin olen kuunnellut puheita. Ja yksi asia tulee koko ajan esille. Se koskee cv CV-täsi. Erityisesti sitä, että kaksi parlamentin hyvin tuntevaa yritystä, Lamel ja Bell Pottinger, Communications on Savelsi. ja myös kyllä konsulttien jäsen. Olisi oikein hyvä valiokunnalle, jos avoimesti kertoisi tästä ja selittäisit roolisi näissä yrityksissä ja ehkä selittäisit, onko sillä mitään suhteita. Thank you. Um, I'm glad to have the chance. Olen iloinen saadessani mahdollisuuden vastata tähän. Huomattavasti keskityn kyllä, konsult- kyllä consultancyin, jonka perustin 1989 noin neljäsvuotta sitten. Kaikkihan ei muista, mutta olin oikein ylpeä tuon yrityksen luomisesta. Aloitimme tyhjästä. Olen oikein iloinen, että pystyn työllistämään ihmisiä, maksamaan veroja, tarvitsemme töitä, työpaikkoja. Vaikka mä sen kahdeksan vuotta sitten ja jätin sen neljä ja puoli vuotta sitten. Yrityksen toiminta jatkuu. Mitä mahdollisiin suhteisiin niin tulee, kun minua pyydettiin hallituksen opetusministeriksi, ministerin nimitykset toimivat maassani niin sellaisella tavalla. Lähdin muutamassa tunnissa. Ja siinä kytkökseni. Minulla oli osakkeita, jotka sain, kun myin yrityksen. Kun olin brittiministeri, sel, sel, silloisten sääntöjen mukaisesti ja täysin ää, julkisesti, ne siirrettiin toisiin nimiin. Koska en halunnut kukaan näyttelisi, että tämä netoristiriitoja oli ää, alle päivässä siitä, kun me hynnytettiin hankinut eroin noista osakkeista. Sitä tapahtui nopeasti. Niitä ei enää ole. Mutta paljon vuoksi eturistiriidat ovat erittäin tärkeä kysymys, joka täytyy ottaa vakavasti. Avainkysymys eturistiriitoihin on, olisiko mit, henkilölle mitään sellaisia etuja siitä, että ottaa tehtävä vastaan. Minulla ei ole mitään osakkeita missä yrityksessä, enkä ole minkään yrityksen johtokunnassa. Kiitoksia seuraavana Alde Silvi Goulart. Yeah, thank you, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Kiitos. En nyt sitten käytä englantia kostaakseni molien puolesta, vaan siteeraan. Kirjallisissa vastauksissa ne toteatte, että kaksoisenemmistö äänestysjärjestelyt Euroopan pankkiviranomaisessa, mikä vaatii enemmistö jäsenvaltioiden kesken SSM, euroalueella ja sitten sen ulkopuolella, ovat jo toiminnassa ja tässä vaiheessa näyttämät toimivan oikein ilman, että ne vaikuttavat tai haittaavat EPDn vaikuttavuutta. Sitä loppu. Oletteko valmis hyväksymään sen, että jatketaan tai että laajemmin sovelletaan järjestelmää, joka mielestäni aiheuttaa hajautumista yhtenäismarkkinoilla ja antaa veto-oikeuden jollekin jäsenvaltiolle? Apologies first of all for what I did to the language. Pahoittelen ensiksi sitä, mitä tein molien kielellä alustuksessani siis kaikki ranskan puhujat. Olen syvästi pahoillani tekoani. No sitten kysymyksen sisällön osalta. Tämä, nämä erityisjärjestelyt, jotka hyväksyttiin ja tulivat käyttöön pankkiunionin käsittelyssä osana, tulivat sen ajan erityisolosuhteissa. Ne ovat käytössä sikäli kun tiedän niiden tiedustelun perusteella, joita olen tehnyt, niin ne näyttävät toimivan. Vastaukseni kysymykseen voi olla mielestäni aika lyhyt, että pidänkö sitä mallina tai odotanko, että sitä laajennetaan muille alueille, on se, että se on jotain sellaista, joka kehitettiin erityisolosuhteisiin aikanaan käsittelemään pankkiunionia. Ja ja sitten näin osallistuvien ja ei-osallistuvien välistä suhdetta koskien ins ja outs. Gue Matt Carty. Yksi sitten Matt Carthy, Gue. Um, commissioner designate um, in June. Komission jäsen heinäkuussa 2012 neuvosto päätti kytkeä, äh, murtaa kytkenneksen valtionvelan ja pankkien velan välillä ja Irlannin hallitus tuli totesi, että tuo muutti pelin säännöt ja, ja se merkitsi, että Irlannin kansalaisten varoja, että pankkijärjestelmän pelastamiseksi ainakin osittain palaisivat ihmisille. Tämä on asianmukainen kysymys. Ymmärrän, että Irlannin väestö on noin prosentin prosenttia on väestöstä, mutta sen kustannukset ovat noin 40 prosenttia pankkikriisin ratkaisusta, vaikka tämä ei ole välttämättä teidän vastuuta, että kuitenkin komission kollegion jäsen, teillä on tärkeä taloudellinen portfolio. Kysyisin, soitakaa periaatteessa Irlannin hallituksen hakemasta ja muidenkin hallitusten hakemasta, joilla on samanlaisia kokemuksia, ja jotta takautuvasti pankkeja voidaan pääomittaa, jotta voimme aidosti nähdä aitoa talouden elpymistä Euroopassa. Well, thank you for the... Kiitos kysymyksestä. Ymmärrän, miten tärkeä ja herkkä kysymys tämä on irlantilaisille heidän vaikeuksissaan. Tiedän, että tästä on tiiviisti keskusteltu kaikissa jäsenvaltioissa. Meillä on kerrottu, että se on oikeudellisesti mahdollista Euroopan vakausmekanismiin puitteissa takautuva pankkien uudelleen pääomittaminen voi tapahtua. En voi antaa teille sitä sitoutumista ja rohkaisuja, ja ehkä haluat kaikki päätökset tässä suhteessa. Täytyy käsitellä tapauskohtaisesti ja eurovaltion jäsenmaiden täytyy tehdä päätös yksimielisesti. Ja kuten totesi, no, tämä on ymmärtää, herra Moskovitsi olisi johdossa, jos asia tulee jossain vaiheessa esille. olisin osa sitä ryhmää ja kollegoita, joka tätä asiaa tarkastelisi ja tilanteen mukaan ja kaikkien sen valtion näkemysten mukaisesti päätös tehdään tapauskohtaisesti. Thank you. Now for the Greens, Sven Giegold. Kiitoksia sitten vihreältä Sven Giegold. Lord Hill, welcome. Lordi Hill, tervetuloa. Maastrichtin sopimusneuvottelujen jälkeen Iso-Britannian ja EUn suhde on kova, monessa mielessä viilentynyt. Nyt kun kysyisin teidän sitoutumistanne Eurooppaan, mitä olette itse tehnyt, mitä olette julkisuuden, julkisena henkilönä tehnyt tänä aikana, jotta Iso-Britannian ja Euroopan yhdentymisprosessin välistä suhdetta voi vahvistaa. 1700 lobbaria työskentelee Brysselissä noin 700 rahoitusalan organisaatiota. Lontoon City piti hyvänä teidän nimitystänne ja itse olette perustaneet lobbariyhtiön Quiller Consultants. Monet kansalaiset tässä kysyvät, että laitetaanko nyt sitten elefantti posliinikauppaan äh, rahoitusmarkkinalainsäädäntöön Mihin rahoituslaitoksiin, mitä, millä rahoituslaitoksilla te, te tai yhtiönne olette työskennelleet? Um, first of all, uh, in terms of... Uh, no ensiksikin sitoumukseni Britanniaan ja, ja se, että olen myös aktiivinen toimija EU:ssa. Sen vuoksi halusin tämän työn ja tehdä osani. 25 vuotta taaksepäin, jos mennään vuosista melkein, niin Maastrichtin sopimusneuvotteluiden aikana olin Downing Streetillä kympissä. Sitä ennen, kuten sanoin, niin Kenneth Clarkille olin töissä mukana EU-asioissa ja ymmärtäen poliittisen herkkyyden ja niiden merkityksen yhdistyneelle kuningaskunnalle. Niin sen kanssa olen elänyt 25 vuoden ajan. Ja minulla on selkeä yksinkertainen näkemys, mikä on se, että EUn intressi on, että Britannia on siellä mukana ja Britannian intressi on se olla EUssa. Mutta sitten toinen kysymyksenne. Niin toi, mitä tulee toiseen kysymykseenne yrityksestäni, niin toivakseni sitä jo käsittelinkin jollain tavalla, siis painottaakseni neljä ja puoli, puoli vuotta sitten lähdin sieltä pois, mikä on kolme kertaa se aika, jota komissio pitää asianmukaisena, jolloin siis sen jälkeen, kun ihmiset ovat olleet virassa komission jäsenenä täällä, minkä jälkeen he eivät voi edes harkita sitä, että menisivät takaisin alalle. On ihan oikein, että komissiolla on tämä kielto, koska ymmärrän ihan täysin ihmisten ja kansalaisten huolet ihmiset, jotka tulevat tänne ja hoitavat virkaa ja sitten sen jälkeen toimivat omaksi edukseen. Se ei ole syy, miksi olen tullut tänne tähän työhön. Minulla ei ole käsitystä, mikä tulevaisuuteni on. En ole Lontonstin edustajana täällä. Olen toivakseni täällä edustamassa e- eurooppalaista intressiä ja tekemässä oikeita päätöksiä tehokkaan sääntelyn nimissä ja vakauden nimissä. Ja toivottavasti saadaan kasvua aikaan ja niin, että sääntelylogiikkaa sovelletaan kautta linjaan. Kiitoksia EFDD Stephen Wolf. Seuraava. Good morning, Lord Hill. Hyvää huomenta, Lordi. onpa mukavaa kuulla englannin kieltään tärkeässä asemassa. Se on harvinaista tässä talossa kun teidät nimitettiin eh, Iso-Britannian ylähuoneen jäseneksi. No, tämähän on oikeastaan <laughs> ihan nautinnollista. Niin, kun teidät nimitettiin eh, ylähuoneeseen, vannoitte eh, kuningattarelle valan, jonka mukaan tulette olemaan uskollinen kuningattarelle, jos teidät nyt vahvistetaan tähän asemaan, teidän pitää mm, vannoa, että olette täysin riippumattomia ja valvoa unionin yleisiä, yleistä etua, ettekä ota ohjeita miltään hallitukselta, ettekä miltään elimeltä, toimielimeltä tai toimistolta. Toki tämä on kahden valan ristiriita. Kuningas Jamesin raamatussakin sanotaan, että yksikään mies ei voi palvella kahta johtajaa. Kuka on teidän johtajanne nyt, kuningatar vai EU? Um, I have to say, in my last job. Minun on sanottava, että viime, viime työssäni Privy Councilina ja, ja Lancasterin edustajana minulla oli kunnia tavata kuningatar ja tämä oli yksi todella suurimmista etuoikeuksista elämässäni en hetkeäkään epäile sitä, että hänen korkeutensa ajatteli, että eh, hänelle antamallani valalla ja mm, valalla, jonka voin antaa täällä komission jäsenenä, voisi olla mitään eh, ristiriitaa. En näe millä, minkäänlaista ongelmaa tässä. Thank you. Now for the non-script, Gerolf. Kiitoksia sitten sitoutumattomat Gerolf Annemans. Pardon, uh, but I'm still have this... Anteeksi, mutta meillä on vielä tämä... Herra Hill, poliittinen kysymys se on, että miksi? Miksi teistä ei tullut kalastusalan komissaari jäsen tai jotain muuta? Miksi sitä lukunottamatta, että Lontoon City on UK, miksi Juncker valitsi rahoitusvakaudesta huolehtimaan ja pääomamarkkinaunionin UK-ehdokkaan. Sätä Radomskis eh, huolehtii eurosta, ei poista tätä paradoksia. Haluan kysyä teiltä nimenomaan, että onko euroalueen taloudellinen tilanne ja tämä loputon umpikuja, jonka euro on, tuo, jonka euro on tuonut jäsenilleen, niin liittyykö se euroskeptikoihin puolueessa ja neuvokossa ylipäänsä? Ovatko he oikeassa, kun se sanovat, että, että näitä asioita pitäisi yhdistää näin, se on väärin. Ja tämä, jos ajatellaan tätä paradoksia, ei voida kieltää, että halutaan yhtenäiset eh, markkinat ja sitten toisaalta se, että halutaan pysyä unionin ulkopuolella kaikista rahoitusunionista, nimittäin United Currency. In terms of the first part of your question, as to... Ensimmäinen osa kysymystänne, että miksi minut on nimetty tähän tämän salkuhaltijaksi Juncker tämän päätöksen teki. Ja ylpeänä sitten vastasi myöntävästi, kun minun luottamusta osoitettiin, ottaen tämän, tämän kovin raskaat vastuut. Ja hoidan niitä parhaan kykyni mukaan. EUn intressin hyväksi. Kun alun perin hyväksyin nimityksen Britannian pääministeriltä, niin en tietysti tiennyt, mikä salkku tulisi. Olisin saattanut päätyä kalastusalallekin, mutta rahoitusvakaus ja rahoitusmarkkinat nyt sitten tulivat aloiksi, joita, joista huolehtimaan minua pyydettiin. Tämä on jälleen ehkäpä sitten yksi versio aiemmista kysymyksistä, näistä jännitteistä ja miten ne ratkaistaan. Mielestäni on kaikkien 28 EUn jäsenen intressi, että euro on menestystarina ja kukoistaa. Mielestäni se on kaikkien 28 jäsenen intressi, että pankkiunioni on suuri menestys. Ja tietenkin se on avoin kaikille jäsenille, vaikka ne ei olisivatkaan eurojäseniä nyt, että ne voivat eh, pyrkiä pankkiunioniin. Tietysti tunnustan ja olen ihmisten kanssa viime viikkoina näistä asioista paljon puhunut, eh, että tietysti tietyissä asioissa on jännitteitä tietenkin, mutta mielestäni se tehtävä, jonka yhdessä, jos näin voi sanoa, joka meillä yhdessä on, on sovittaa näitä jännitteitä ja varmistaa, että esimerkiksi pankkiunionissa ne, jotka eivät ole eurossa, niillä on ihan yhtä mukavaa olla pankkiunionin tulevaisuudesta ja yhteisestä sääntökirjasta kuin niillä, jotka eurossa ovat. Höckmark. Kiitoksia sitten Gunnar Höckmark. Uh, commissioner. Kiitos jäsenehdokas. Yhdistynyt kuningaskunta on tärkeä osa voimakasta EUta ja toivottavasti että teillä tulee olemaan roolinne tässä kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitä nyt te näette työnjaon ja koordinaation itsenne ja sen jäsenehdokkaiden Moskovic ja Katainen kesken? Miten selkeytätte kukaan mistäkin vastuussa? Miten takaatte tehokkuuden ja synergiavaikutuksia koordinaatiotyössänne. Toiseksi, kaikki ovat oma markkina unionista, mutta harva saa sitä kuvata. Miten sinä toteuttaa sen? Euroopan pääomamarkkinat ovat pirstoutuneet. Siksi suorituskykymme on myös alle kapasiteetin. Ainoastaan pääomamarkkinoilla. Taloutena miten otetaan tämä Euroopan yritysten rahoitusta ja kasvua? Ensiksi tärkeä kysymys koordinaatiosta. Mielestäni komissaariryhmien yhteistyö, koordinointi ja vetovastuussa oleva varapuheenjohtaja, täm, nämä ovat hyviä ideoita. Hyvä murtaa se, mitä jotkut pitävät siilon lähestymistapana. Yhteistyö on hyvästä, koska tässä työskennellään usean yhteenliittyvän asian kanssa, esimerkiksi sitä säätely, kasvu, työpaikat. Vaikuttaa järkevältä, että ihmiset työskentelevät yhteisen asian puitteissa. Kannatan periaatetta. Käytännössä sitten. Juncker on lähettänyt kirjeen Martin Schulzille. Siinä on varapuheenjohtajien tehtävät. Minun on tervejärkinen ja vastaukseni olisi, että paljon on kiinni henkilösuhteista – minä pyrin, se, että tämä toimii Moskovitsin, Kataisen, Dombrovskisen ja muiden kollegion jäsenten kanssa. Minä kannatan tätä lähestymistapaa voimakkaasti. Taloudella tässä on tärkeä periaate. Vastuvelvollisuus. täytyy tehdä selväksi, kuka on ekon valiokunnalle vastuvelvollinen. kuka tulee selittämään teille asioita. Tässä saattaa olla vähän säätövaraa mutta tämä on olennainen osa. Äh, miltä po- päämarkkinaunioniin en kerkeä nyt vastaamaan, mutta joku varmaan kysyy sitä uudestaan, toivon, ja silloin vastaisin. Jakob von Weizsäcker. Kiitoksia sitten Jakob von Weizsäcker, SND. Much Lord Hill, I won't ask. Kiitoksia Lordi Hill. Te olette olleet varmasti taitavaa neuvonantaja yksityisellä ja julkisella sektorilla. En tiedä, mikä olisi ollut Junkerille paras antaa salkkujen jaosta, jaosta. Siitä en teiltä kysy, mutta tämän sijaan haluaisin kysyä teiltä pankkiunionista ja sen linkeistä pankkiunionin ulkopuolisiin maihin. Kriisi on selkeästi osoittanut sen, että sääntelyllinen yhteistyö on, on, on hyvä järjestely EU-ssa. Tämä on johtanut pankkiunionin Yhdysvalloissa – se on johtanut siihen, että on yhä enemmän ekstraterritoriaalisia vaatimuksia, kun pankit toimivat eri oikeudenkäyttöalueilla. Voitteko tästä pankkiunionista ja, ja näistä to- toimista sen ulkopuolella, voitteko käsitellä sitä kokonaisuudessa vai jotenkin tällä teleskoopilla, voitteko löytää eri tapoja jotta vältettäisiin veronmaksajien varojen käyttö rahoituslaitosten paikkaamiseen. Ensinnäkin en neuvon, että ette antaisi neuvoa Jean-Claude Junckerille. Hän kyllä tietää sen ihan, hän osaa kyllä päättää ihan itsekin. Sitten tästä pankkiunionin sisälle ulkona olevista ja muista siihen liittyvistä asioista aina tietenkin kannattaa muistaa se, että jotkut ovat herkkiä paineille. Minä olin syntynyt maassa, joka ei ole pankkiunionin jäsen. En voi olla kysymyksiä, jotka koskevat sitä, voinko selvitä, selvitä tästä roolista. Ja minä uskon, että selviän tästä kyllä, koska tulen toimimaan yleisen edun mukaisesti. Meillä on yhteinen sääntökirja, joka on koko pankkiunionin pohjana ja jota 28 maan on seurattava. Tästä meidän on hyvä muistuttaa itseämme. Sitten tämä ekstraterritoriaalisuus ja muut asiat, siihen liittyvä kysymys, niin kyllä on niin, että Yhdysvalloissa joskus pyritään sääntelemään pankkeja globaalisti, vaikka ne ovat Euroopassakin. Meidän käsityksemme on, että meidän pitäisi sopia USA kanssa ja hakea ekvivalentteja G20-kokouksessa. Tätä asiaa on työstettävä ja tulen tekemään yhteistyötä muiden ja parlamentinkin kanssa, jotta voisimme lieventää tällaisia ongelmia, joita ennustatte. Thank you. Now question from our vice chair, Markus Feber. Markus Feber, varapuheenjohtaja. Niin, kiitos. En puhu Shakespearen kieltä enkä Molierenkään, vaan Goethen kieltä. No sehän tästä puuttuikin. Hessenin murtekin osaa. No joka tapauksessa tämä nyt vie vain aika, kysymysaikaa, niin avoimuus ensinnäkin teemana. Sanoitte, että kaikista kontakteista, joita teillä on talon ulkopuolelle, niin haluatte ne julkistaa. Haluaisin kysyä, että mitenkäs idea niin kutsutu, kutsutusta lainsäädäntöjalanjäljestä. Oletteko valmis kaikki tapaamiset, olisi sitten Oxfamin kanssa tai Lontoonstin kanssa, niin esitettekö nekin julkisuuteen avoimesti? Ja toinen kysymys, pääomamarkkinaunioni, siihen vähän valaistusta. Onko se pankkiunionin jatkokehitystä rajoittunut euroalueeseen vai onko se sisämarkkinoiden jatkokehitystä? Ja tässä yhteydessä erityisesti kaksi suurta ongelmaa, pk-yritysrahoitus ja pitkäaikaiset investoinnit. Mikä osuus niillä pääomamarkkinaunionilla voi olla niihin? Um, thank you for those, uh, three... Kiitos näistä kolmesta oikeastaan kysymyksestä. Avoimuudesta lähestymistapani olisi ensinnäkin selvittää selkeästi edeltäjän toimintatapa. Hänestä tiedän, että hänellä oli toimintatapa varmistaa, että ihmiset tunsivat nämä organisaatiot, jotka hän tapasi ja tätä noudatan tiukasti. Ja tiedän, että on ollut ehdotuksia ja joita Junckerkin tukee, että olisi tällainen pakollinen lobbausrekisteri. Se on hyvä ajatus ja sitä tukisin. Periaatteeni tapaamisten suhteen, kuten sanoin aiemmin, on että tapaan ihmisiä, joilla on legitiimi intressi esitettävän politiikan kehittämiseen. Kuluttajajärjestöt ovat tärkeässä osassa siinä kansalaiset, tiedän, että se mikä toivottavasti ne, mitkä ovat tulevia yksikköjä, niin, niin tukevat Finance Watchia. Eli toisin sanoen tapa varmistaa, että kansalaisilla on tapa varmistaa, että he jollain tavalla voivat ymmärtää nämä hyvin tekniset asiat. Tätä koko alaa täytyy tarkastella pääomamarkkinaunionista minä olen tästä sel, sel, minulla on tästä selkeät sävelet Junckerilla myös kirjassa, nimityskirjassa. Tämä on 28 hanke ja sisämarkkinoiden parhaan perinteen mukaan tämä on hanke 28 ja tehtäväni niin on varmistaa, että näin on 28 ja että kaikki 28 jäsenvaltiota haluavat siihen osallistua. Ja sitten olen epäonnistunut, jos ei päädytä siihen, että se olisi 28 hanke. Ja sitten miten rohkaistaan pitkän aikavälin investointeja? Tiedän, että tällä hetkellä on käsittelyssä ehdotus rohkaista Euroopan pitkäaikaisia investointirahastoja. Se on juuri sellainen aloite, joka on osa pääomamarkkinaunionia. Ja sitä haluan viedä eteenpäin kiireellisenä prioriteettina. We take note of what you said. Kiitoksia panemme Markille siitä, mitä sanoitte tuestanne pakolliselle avoimuusrekisterille. Seuraavana Pervanson Beressa SND komis... Herra komission jäsenehdokas parlamentissa. Äh, koska me olemme sitä mieltä, että kyseessä on aito äh, markkinoiden säätelyväline, maan naisen Alli McCarthy, joka on paikalla, me taistelemme ää, äh, alan palkkojen suhteen ja meillä oli erittäin selkeä direktiivi, joka liittyy pääomaan, pesun ja terrorismin rahoitussuhteen ja etujen ristiriitojen vuoksi näiden kahden tekstin näistä oli, että corporate governance-yksikkö ei kuulu teidän portfolioon. Se, että te voitte harjoittaa näitä tehtäviä, eikö tämä merkitse, että te ette voi toimia rahoitusvakauden alueella ja pääomamarkkinoiden alueella? Um, first of all on the specific point. Ensiksi en usko, että tuo merkitsee sitä. Mutta Junckerin päätös pyrki laittamaan nämä kaikki asiat yritysten hallinnan governance alle ja ymmärrän tuon, mitä substanssiin tulee. Näistä asioista keskustellaan kollegiossa kokonaisuudessa ja toivottavasti voin äh, esittää aktiivista osaa siellä. Ja tuolta osin tulee olemaan asian kanssa mukana, mutta asia on niin, kuten aivan oikein totesitte, että Jorava on vastossa. Kantaa asian selvä. Lainsäädäntö on hyväksytty. Hänen kantansa kantaa kauttaisin. Kuka tahansa ottaa siis sen kannan, että lainsäädäntö, joka hyväksytty, sitä täytyy noudattaa. Minä olen oma näkemykseni substanssista. Mikä arvosta se nyt on? Minusta kannustimien pitäisi olla suorituksen mukaisia. Yksi ongelmista on, että tuo yhdenmukaisuus ei murtu, että ihmiset eivät toimineet yritystensä pitkän aikavälin edussa, eivätkä osakeomista edussa, ja kun näin käy, ongelmia syntyy. Joten tuohon asiaan tarttumiseksi ehdotukset, jotka liittyvät etuisuuksien takaisin perimisen ja oikea käteisbonusten ja osakepaisten bonusten luominen ja oikeiden pitkän aikavälin insentiivien luominen, jotta toimittaisiin oikein, olivat olennaisia. Mutta mitä sen tulee, mitä seuraavaksi tapahtuu, meillä on menettely. Tiedän tätä edeltäjäni. Pyysi pankkiviranomaista tekemään lisätyötä. Kuulemme siitä varmaan ajan myötä. Ja Jurva ja kollegat minä mukaan lukien perehdymään asiaan ajan myötä. Thank you. Now, on behalf of the IMCO committee. Kiitoksia sitten IMCO, IMCO-valiokunnasta Otmar Karas. Uh, Lord Hill, welcome. Möchte. Tervetuloa, Lordi Hill. Haluaisin ensinnäkin palata tähän um, herra Junckerin uh, kirjeeseen jossa puhutaan sääntelyn sosiaalista näkökohdista ja siitä, että ei pitäisi antaa vääriä kannustimia teollisuudelle. Kuinka te ymmärrätte tämän? Kuinka haluatte ottaa huomioon tämän sosiaalisen näkökohdan ja kuinka haluatte välttää sen, että annetaan vääriä kannustimia ja, väärin rohkaistaan tiettyjä toimia? Tarvitaanko markkinoilla myös rahoitusmarkkinoiden integroitumista? Onko se tarpeen yhtenäismarkkinoilla sisämarkkinoiden mielessä? Ja miten helpotatte pk-yritysten rahoituksen saamista? Mitä aloitteita suunnittelette? Esimerkiksi miten toteutatte vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia? Esimerkiksi tässä crowdfunding-asiassa. Well, to take, to take the last point, uh... Tarttuakseni tähän viimeiseen kysymykseen ensin, että miten yritetään rohkaista investointeja markkinoilla? On useitakin tapoja, joilla se voidaan varmaan tehdä. Lähtökohtani siihen kysymykseen tarttumisessa pääomamarkkinaunin osalta olisi aloittaa syvällisellä ja huolellisella analyysillä siitä, että mitkä nykyiset esteet ovat sille, että olisi jäsenmukainen tehokas oma virta kautta EU. Ja sitten kun analyysi on tehty, niin sitten työstää ratkaisut ongelmiin, mitä ne saattaisivat olla. Eli alhaalta ylös lähestymistapa, koska tiedämme jo nyt, että joissakin jäsenvaltioissa on ihmisiä, jotka sanovat, että ei mitään olisikaan kovin paljon ongelmia siihen, mitä rahoitusta virtaa pk-yrityksille, kun taas toisessa jäsenvaltiossa selkeästi ongelmia on. Sitten tämä yleinen kysymys kautta EU on se yksinkertainen pointti, että miten yritetään kohtauttaa paremmin potentiaaliset investoinnit, jotka ovat nyt jäissä, ja yritykset, jotka sitä haluavat ja tarvitsevat sitä kasvaakseen. Miten se sitten toimii? Kuten sanoin aiemmin, niin Euroopan pitkä, pitkän ajan investointirahasto, joka näyttää olevan luonnollista jatkoa ositsille, se on mielenkiintoinen malli, jossa rahaa kanavoidaan infrastruktuurityyppisiin hankkeisiin tai pk-yrityksille, ehkäpä tieteen alalla esimerkiksi, se olisi esimerkki. Lähestymistapa, joka äh, parantaa käytettävissä olevan tiedon määrää. Pirstanoituille markkinoille investoijat välttämättä tiedä pk-yrityksistä, joihin voisi investoida. Että olisi yhteisiä malleja siitä, miten tietoa voi olla markkinoista. Sitten tämä toinen, sosiaalisen ulottuvuuden aloitteet. Kaikessa, mitä haluan tehdä, niin haluan, että ajattelemme näitä hyötyjä, joita kansalaisille voidaan saada aikaan ja yrittää varmistaa, että meillä ei ole vääriä kannusteita, jotka kannustavat vääränlaiseen käyttäytymiseen. Anna Elspieta Fotiga for this year. Kiitoksia sitten ECR, Anna Elspieta Fotiga. Sure. Commissioner designate. Kiitos. Vaikka te osittain vastasitte kysymykseen, niin haluaisin kuitenkin, haluaisin, että sanoisitte jotakin asioita uudestaan. Siksi yksinkertainen kysymys. Miten te haluatte sovittaa euroalueen edut ja ei-euro alueen maiden edut, kuinka edustaa monia, kumpiakin ryhmiä samalla lailla. Well, I think... Tavallaan haasteeni on samanlainen, mutta peilikuva. Michel Barnierin tapauksessa hän on ollut hyvin avoin sen suhteen, että kuka tahansa näissä tehtävissä – ajatellaan, missä vaiheessa unionin kehitystä mennään. Sanoin, että meillä on euromaita, ei euromaita. Tiedän, että komission Barnier nimitettiin, oli näitä ulkopuolisia maita, ehkäpä jotakin omassa maassani, jotka minusta kohtuuttomasti epäilevät, että hän ei kykenisi sovittamaan näitä kahta tuo yhteen. Tapa, jolla hän tehtävänsä hoiti asetti nuo näkemykset mielestäni vääräksi. Vastaukseni on sama, mutta peilikuvana. Aivan kun Barnell lähestyy tehtävää Euroopan eduissa. Käytännön keino luottamuksen luomiseksi ja tuon asian hoitamiseksi on Unioni. Se täytyy olla unionille 28 jäsenmaalle – se osoittaa, että me kykenemme luomaan sisämarkkinat Eurooppa eduissa. Kaikki jäsenmaat voivat innokkaasti ottaa osaa siihen. Se on äärimmäisen tärkeää työssämme pitää tuo tavoite mielessä. Teen parhaani, kaikkeni noiden kahden edun yhteensovittamiseksi ja niiden lähentämiseksi. Thank you. Now Cora van Nieuwenhuizen. Kiitoksia seuraavana Cora van Nieuwenhuizen Alde. Um. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Haluaisin palata tähän pää oman mar- markkinaunioniin. Mainitsitte siitä jo jotakin, mutta vielä tämä äh, asia on vähän epäselvä. Mitä konkreettisia suunnitelmia on? Mihin asetuksiin aiotte keskittyä? Mitä pitää muuttaa? Mainitsitte jo pitkäaikaiset investoinnit, mutta mitä ovat konkreettiset suunnitelmanne ja milloin voimme ne toteuttaa? Otetta, aiotteko ottaa mukaan uusia asetuksia? Haluaisin vielä vähän lisää valaistusta tähän asiaan, koska tällä hetkellä tämä kuulostaa hienolta sloganelta, yhdynnytään kaikki pääomaa markkinaunioniin, mutta mitä, mitä muuta kuin hyviä aikomuksia teillä on takataskussanne? I was saying, uh, just now. No niin kuin juuri sanoin, ensimmäinen askel, mikä kuulostaa aika prosalliselta, mutta olen kyllä pragmaattinen henkilö. Ensimmäisenä todella on tarkoitus katsoa, mitä tällä hetkellä millaisia esteitä tällä hetkellä on pääoman vapaalle liikkumiselle. En halua aloittaa niin, että otetaan joku suuri suuri mahtava visio. Ja suoraan sanottuna olen, minut nimitettiin vasta muutama viikko sitten ja olihan, olisinhan aika olisihan aika ihmeellistä, jos nyt olisin jo valmis kertomaan teille kaiken sen täsmällisesti, mitä aion tehdä tulevien viiden vuoden aikana. Minä haluan mennä tässä eteenpäin askel askeleelta ja aloitan analyysistä. Kuten sanoitte, täällä on alueita, joilla voidaan jo nähdä nyt, että joitakin sääntelymuutoksia tarvitaan. Tämä on hyvin oletettavaa varmaankin muutoksia muutetaan, sääntöjä muutetaan ja muilta alueilta on poistettava esteitä. Esimerkiksi kuinka voimme rohkaista investointeja Mm, korkealaatuisempiin arvopaperistamiseen hankkeisiin. Tämä on asia, jonka voimme kyllä hoitaa ja uskon, että voimme hoitaa sen sillä tavalla, jolla investointi saadaan liikkeelle ilman, että otetaan sellaisia riskejä, joita täällä ei haluta otettavan. Joten todella pyydän, pyydän teiltä kärsivällisyyttä jos nyt lähdetään liian kovalla vauhdilla eteenpäin ja tehdään virheitä, niin se olisi varmastikin mm, virhe. Sen sijaan on pohdittava, kuinka voidaan pääomamarkkinaunionia rakentajia täytäntöön panna, miten esteistä päästään yli. Tämä on asia, josta haluan kunnolla keskustella ja järjestää kuulumisia, ottaa mukaan kaikki, erityisesti Ekon valiokunnassa, niin että katsotaan millaisia ajatuksia on ja miten niitä voidaan kehittää. SND. Kiitoksia Olle Ludvigsson, SND. Tack för ordet och hjärtligt välkommen hit. Kiitos, tervetuloa tänne. Ruotsia nyt ei ole niin helppo ymmärtää. Uudessa EU-lainsäädännössä on oikeus peruspankkitiliin, niin että kansalaisilla olisi mahdollisuus avata tällainen tili. Jos neuvosteluprosessissa brittihallitus protestoi kovin aktiivisesti, he eivät halua, että lainsäädäntö kattaisi tämän, eivät halua tällaista vakaata oikeutta kuluttajille. Tämä lainsäädäntö nyt viedään läpi jäsenvaltioissa. Ja nyt kysymys. Jos joku hallituksesta nyt yrittää poiketa siitä, että tämä direktiivi toteutetaan täysimääräisesti, niin miten te sitten toimitte? Annatteko sen tapahtua? Vai varmistetaanko tämä, että kaikki hallitukset tekevät sen, mitä niiden pitää päätöksen osalta tehdä? Huolehditteko se siitä, että oikeus pankkitiliin todellakin pätee kaikkiin kuluttajien eu Kiitos. The short answer to your question is... Lyhyt vastaus kysymykseen on kyllä. Siihen sen lopettaa, jos halutaan, koska se nyt on tietysti velvollisuuslaki on laki, ja kun laki on säädetty, siitä täytyy pitää kiinni yleinen lähestymistapa niin lainsäädäntöön ja sääntelyyn on se, että täytyy olla oikeasuhtainen lähestymistapa säädöksiin ja lainsäädäntöön. Mutta sitten kun ne on säädetty, niin ne täytyy toteuttaa. Ja nyt jos taikasuvaa voisin heiluttaa, niin lähestymistapani oli se, että olisi vähemmän lakeja. Mutta lait, jotka todellakin toimeenpannaan ja joilla on vaikutusta, eikä niin, että on sitten sellaisia paljon säädöksiä, jolle, joita katsotaan sormien läpi. Joka alalla, jossa minulla vastuutta on, niin siellä laki on laki. No sitten tämä taustalla oleva asia, siitä, että mm, on päässyt pankkitiliin ja niin edelleen. Yksi asioista, joita yleisesti ottaen pyrin edistämään, ja tässä toivon teidän apuanne, että miten seuraavan viiden vuoden aikana voimme kehittää lisää tapoja siihen, että saadaan käsin kosketeltavia etuja EU-kansalaisille rahoituspalvelualalta. Yksi suurista haasteista mielestäni, joka meillä on, on se, että saadaan EUsta konkreettinen ihmisille. Liian monet kansalaiset sanoisivat, että he eivät näe, mitä konkreettisesti saavat hyötynä EUsta ja etääntyvät siitä. Mutta sitten jos pystytään osoittamaan konkreettisia asioita, joita on EUn ansiosta tapahtunut tai muuten ei olisi tapahtunut, esimerkiksi verkkoverilomaksut tai lentoasiat tai tässä tapauksessa pankkipalveluiden saatavuus, niin sitä parempi, mitä enemmän tällaisia konkreettisia esimerkkejä on. Eli tähän suuri painotus, jos tässä voidaan tehdä yhteistyötä että muistetaan kuluttajat ja ajatellaan hyötyjä mielessä, joita kuluttajille voidaan antaa parempia tuotteita miljoonille kanssakansalaisillemme. Sirpa Pietikainen. Kiitoksia seuraavana Sirpa Pietikäinen EPP. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kysymyksenne niin katsoo ajassa eteenpäin päämarkkinoihin. Ja meidän pitäisi olla kilpailukykyisempiä ja kannattaisin eri kasvupolitiikka in, lohkojen integrointia paremmin. Resurssien tehokas käyttö on suuri haaste ja ympäristöhaasteiden huomioittaminen kaikessa politiikassa on tärkeää. Miten tämä vaikuttaisi rahoitusasetusten valmistelua? En odota mitään yksityiskohtaista kommentoi teemotaan erilaisia ideoita IFRSään huomioon ottaminen, ympäristöriskit, ruottuluokitteluun on erilaisia tällaisia keinoja ympäristövaikutusten huomioimiseen. Haluaisin tässä vaiheessa keskustelua tietää minne, mihin suuntaan haluaisit keskustelua vetää. Mitä nyt sanonkin? On tässä vaiheessa tilapäistä. Kun sen äsken LTFin pitkäaikavälin investointirahastoon, miten sitä voitaisiin käyttää varojen suuntaamiseen infrastruktuuriprojektiin tai tietynlaisiin PK-toimiin. Toinen kategoria on osata laajempaa lähestymistapaa, joka pitäisi ottaa ilmastonmuutoksia ylipäätänsä sitä haluamme tehdä kautta EUn. Tällainen alue, jossa voisimme luoda insentiiviä tietynlaiselle käyttäytymisille, joten keinoja on. joko luomalla insentiiviä pääoman saatavuudelle tai muutamalla pääoman vaatimuksia. Voidaan suunnitella investointeja tietyllä alueelle. minä olen tällä vähemmän lastukkaalla puolella. Yritän saada putkista toimimaan, että rahavirrat voivat toimia. Mutta komissiossa varmasti on keskusteluja sosiaalista ja muista prioriteeteista, joita haluaa kohdistaa eri toimille. Ja tämä kysymys saattaa tulla näistä 300 miljardista eurosta ja sitä varastosta, joka herra Juncker puhuu osa työstäni tulee olemaan yksityisen sektorin investointeja tuohon. Toisivalla niin jolla noita nosta asiasta voi keskustella, mutta olen mielelläni valmis keskustelemaan niin noista asiasta myöhemmin. Fabio De Masi. Se sitten Fabio De Masi Guesta. Language of the Queen, but with... Puhun kuningattaren kieltä, mutta saksalaisella aksentilla. Herra Hill. keitä rahoituslaitosten edustajia olette tavanneet sen jälkeen, kun äh, herra Juncker nimitti teidät? Toiseksi mainitsitte Finance Watching, joitakin äh, äh, ongelmia on ollut tämän Finance Watching rahoituksesta. Aloitteko jatkaa sitä? Sitten luin huolellisesti vastauksenne ja toivon, että sain oikean version niistä käsiini. Mainitsitte konfliktin rahoituksellisen sääntelyn. Many toxic assets, but do you have puhutte toksisista omaisuuseristä ja liian suurista vankeista romahtamaan. Mitä aiotte tehdä näillä asioilla? Miten aiotte uh, säännellä Mm, huonoa sääntelyä ja liiallisia omaisuuseriä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ei kovinkaan kauan sitten ähm, brittimonarkeillakin oli saksalainen aksentti, eikä heidän englanninkielen taitonsa ollut kovinkaan hyvä pitkään aikaan. Whom I've met. Um, in term... Niin tästä, ketä minä olen tavannut äh, rahoitusinstituutiosta sen jälkeen, kun minut nimitettiin Vastaus on en ketään. Yhdellä poikkeuksella. Yksi poikkeus oli. Oli nimittäin junassa, Lontoon junassa ja hukkiin. Luin siellä kirjaa Joseph Conradia äh, koskien rahoitussääntelyä. Um, and, um... Se ei ollut pimeyden ydin, vaan Lord Jim. Ja minun lähestyi joku rahoituslaitos lobbari. Se on aika eläväinen esimerkki siitä, miten jotkut käyttäytyvät. Se on aina esimerkki tämän ajatella, jossa olin tavallaan junan vastenhankoisena panttivankina. Ja ennen niin minä tapasin meppejä, komission jäseniä ja muita parlamentin ihmisiä, instituutioiden ihmisiä. En ole tavannut ketään, tietääkseni. Finance Watch. Toinen osa kysymystä. Vastavaraisesti vilpittömästi en tiedä, miten sitä rahoitetaan. Pääosastolta olen esittänyt kysymyksiä ja tiedän, että sillä on erittäin tärkeä rooli. Ja tunnustan. Että vaikka periaatteessa voi ajatella, että kuuluttajaelimen julkinen rahoittaminen voi olla vähän erikoista, tämän sen ymmärrän. Aiheen tekemisen luonteen vuoksi ei voi odottaa kuuluttajajärjestöjen kykenevän kilpailemaan näiden yritysten teknisen kompleksisuuden kanssa. Mutta vastavarasti sanotaan että jatketaan mutta rahoituksen yksityiskohtien tunne. Mutta isojen organisaatioiden lobbaukselle täytyy olla vastalääke. Eva Jolie for the Green. Kiitoksia sitten Eva Jolie vihreistä. Mr. Commissioner designate, I have two questions. The first is... Minulla on kaksi kysymystä. Ensinnäkin varjopankkitoiminnasta. Varjopankki toiminta on hyvin monimutkaista ja se saattaa rakentaa pohja seuraavalle pankkikriisille. Kuitenkin maille, jonka parhaiten tunnette, selkeästi vastustaa säännöksiä, jotka, jotka koskevat rahanpesuasetuksia. Mikä on teidän kantanne koskien näitä rahamarkkinarahastojen muuttamista toisen tyyppiseksi. Mikä on teidän kantanne tähän kolmen prosentin puskuriin, niin kuin alun perin komissio lainsäädännössä ehdotuksessaan esitti. Maa, jonka parhaiten tunnette, vastustaa jyrkästi komission ehdotusta, joka koskee vertailuarvojen valvomista, ja, ja, kuten Liboria ja samoin kuin näitä hyödykeasiakirjoja. Ja va- Aiotteko puolustaa komission ehdotusta, kyllä vai ei? ESM antaisitteko Esmalle val, vallan valvoa näitä vertailuarvoja ja indeksejä? First of all, generally on the area of uh, shadow banking. Niin tästä varjopankki-toiminnasta uh, mielestäni meidän on oltava valppaita näkemään uusia riskejä. Meidän on joskus oltava vähän varovaisia. Tämä sana varjopankki kaikki jo itsessään viittaa johonkin hieman hämärän toimintaan. Varjopankkitoiminta on laaja, laaja käsite, joka kattaa monen tapaisia toimintoja, emmekä niitä halua rohkaista. Mikäli meillä ei ole investoja, investointivirtoja, emme saa kasvua. Jos meillä ei ole kasvua, se uhkaa vakauttamme joten kaikilla näillä alueilla, ja tässä olen yhtä mieltä kanssanne ihan varmasti, koska sitä, että meidän on päästävä tasapainoon tehokkaan sääntelyn välillä ja sen välillä, ettei lähestytä asioita niin, että kiellämme investointivirrat laajemmasti talouteemme. Sitten tämä erityiskysymyksenne. Olen tietoinen siitä, että ehdotuksia on pöydällä koskien rahamarkkinarahastoja. Nämä ovat poliittisesti herkkiä asioita. Minä aion viedä näitä ehdotuksia eteenpäin ja katsoa, mihin niiden kanssa pääsemme. Ymmärrän kyllä tämän ongelman on olevassa hyvän tekeväisyysjärjestöjä ja muita tämän tapaisia, jotka haluavat varvumuuden siitä, että ne pystyvät maksamaan palkat joka kuukauden lopussa, mutta minulla on myös kerrottu, mitä vaaroja liittyy järjestelmän riskiin, niin joka tästä saattaisi tulla. Ja siksi on ehdotettu tätä 3 prosentin puskuria. On aivan selvää, että asia on työstettävä eteenpäin ja viemme asiaa eteenpäin. Mutta on jälleen kerran sovitettava yhteen sääntely ja investointien vakaus. Se EFDD Stephen Wolf. Lord Hill. Lord Hill. Kun olette arvioineet liittoutumanne ja tapatusten pohjalta, se on selvää nyt käynyt teidän valvontaoikeuksen. Monet konservatiivin puolesta pitivät teidän nimitystä esimerkkinä, että Cameron – kykeni puolustamaan rahoituspalvelusektori, joka on tärkeä meille työllistää puolitoista ihmistä, mutta teidän työsopimuksen missiokirjassa ei ole mitään velvoitetta poittaa liiallista säätelyä tai transaktioveroa. Ja teiltä on myöskin bonuskatto viety tehtävistä. Se on annettu toiselle komission jäsenelle, vaikka hyvä yritysten hallintaan – liittyvät bonukset ja palkat. Damravskis kutsui näitä äh, junioripelaajiksi tiimissä. Komission jäsenet ja korkeimmat maassa paikassa olevat ihmiset, niin kuin Juncker, voivat osata päättää teitä vastaan, eikö se, että teillä ei ole mitään valtaa Lontoon Cityn suhteen? Well, I think the fact that we're all sitting here... To... Se, että me kaikki istumme täällä. Ja täällä on niin paljon ihmisiä Ekonista. Se on sitä, että Ekoni tämä parlamentti ottaa tätä vakavasti ne valtaoikeudet ja velvollisuudet tätä komission, ja sillä on aivan oikein, he haluavat heidän olevan tilivelvollisia. Voimme lähteä läht, lähtökohtaisesti siitä, että se idea, että komissiolla jäsenillä ei ole tärkeitä tehtäviä, tällä valikunnalla ei ole tärkeä tilivelvollisuuden vaatimus. En lähtisi tuosta. Täytyy myös sanoa, että ja tehtäväni ei ole. Olen pyrkinyt allekirjoittamaan sen. Että minä hyvässä uskossa allekirjoitin, tulin tänne työskennelläkseni YK-komission komission jäsenenä Euroopan edussa. En tullut tänne edistämään erityisryhmien etuja. Minun tehtävä on pitää huolta, että meillä on tehokas hyvin säädelty rahoitusjärjestelmä. Uskon, että hyvin säädelty ja hyvin tä- valvottu täytäntöönpano rahoitusalalla on kaikkien rahoituspalveluiden eduissa. En näe siis jännitettä, hyvän säätelyn ja menestyksekkään rahoituspalveluteollisuuden kanssa. Näitä meillä täytyy olla voimaa rahoituspalvelu sektori kaikilla Euroopassa. Ilman voimakasta rahoituspalveluteollisuutta emme saada niitä investointeja, kasvua ja työpaikkoja, joita tarvitaan. olisitte väärässä, jos esitätte sitä karikatyyriä niin kuin haluatte kotimaisista syistä. Olisi väärin sanoa, että en olisi ki- kiinnostunut teollisuudesta. Me tarvitsemme sellaista, edistän sitä, mutta tein sen, että tuon menestyksen aikaansaamiseksi se pitää säädellä kunnolla. Paul Tang for the S&D Group. ryhmästä Paul Tang. Kiitos puheenjohtaja. Olen vähän hämmentynyt, että mikä pääomamarkkinaunio oikeasti on. Ymmärrykseni on se, että sitä täytyy vielä selvittää, näin olen kuullut. No tähän liittyvä kysymys, jos sopii. Ja tuon esille myös huolen. Haluatte ryhtyä aloitteisiin ja edistää ehdotuksia pääomamarkkinaunionista. Mutta jos se on nykyistä sääntelykehystä vastaan, jota on viime vuosina rakennettu, ja miten se liittyy sitten pääomamarkkinasektorin sääntelyyn. Eli onko pääomamarkkinaunioni toisin sanoen ehkä tapa purkaa sääntelyä mieluummin kuin että pidetään yllä sääntelyä sellaisena kuin se nyt on ja että sitä edes parannettaisiin? Um, no, I don't believe it is. En usko, että näin olisi ollenkaan koska mielestäni, jotta meillä voisi olla hyvin toimivat yhtenäismarkkinat, meillä täytyy olla sääntöjä, joiden puitteissa kaikki toimivat. Eli jotkut rakennuspalikat ovat näin muodoin ja paikoillaan. Yhteinen säännöstö, sääntökirja joistakin arvopapereista. Sen varaan täytyy rakentaa. Ja tietyllä tavalla tähän taustalla olevaan kysymykseen vastaus on versio aiemmasta vastauksesta, jonka annoin herra Wolfille. Että tiedän, että joskus on tällainen dikotomia, että meillä esitetään valintatilanne. Oletteko sääntelyn puolesta vai oletteko kasvun puolesta? Ja mielestäni tämä ei ole oikea dikotomia. Tällaista täytyy vastustaa, jos haluamme vastata suurimpiin haasteisiin, joita meitä ylipäänsä on eu -ssa. Tästä varmaan monet ovat samaa mieltä, että miten saadaan kasvua ja työpaikkoja kansalaisille. Eli minä en näe tätä joko tai kysymyksenä. Mielestäni on niin, että järkevän sääntelyyn pitäisi johtaa kasvuun. Tietysti ylisääntely ei ole sellaista, mitä haluamme. Ei varmaan kukaan sitä halua. Kaikki haluamme oikeasuhtaista sääntelyä. Ja mielestäni on tapoja, kuten aiemmin puhuttiin, siis on tapoja, että me voidaan tehdä eroja eri väl, erilaisten investointien välillä, että yritetään rohkaista korkealaatuista arvopaperistamista ja turvallista sellaista, jossa voidaan rohkaista investointeja, mutta ilman, että rohkaistaan ihmisiä tarttumaan riskialttiimpiin omaisuuseriin. Kiitoksia sitten Alala Masu. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission ja sen ehdokas. Haluaisin esittää kysymyksen, johon pääjohtaja Draghi ei halunnut vastata. Lehman Brothersin kriisi johti siihen, että 20 suositteli kaikille jäsenille merkittävää sääntelyn vahvistamista koskien pankkeja, markkinoita, luottovälineitä ja niin edelleen. Joskus meillä on sellainen vaikutelma, että kun edeltäjäni on ehdottanut noin 40 tekstiä, niin Euroopan unioni on ollut hyvä oppilas G20-suositusten toteuttamisessa. Esimerkiksi Amerikan asetukset, kuten Dodd-Frank ja muu sääntely, eivät olleet aivan yhtä tiukkoja tekstinsä osalta tai täytäntöönpanon osalta Onko tämä sellainen vaikutelma, josta olette yhtä mieltä, jos näin on, niin onko rahoitus toimijoiden kilpailukyky Euroopassa uhattuna? Ja jos näin on, kuinka te aiotte tilanteeseen puuttua? Kiitoksia. I think the... Olen eh, eh, sitä mieltä, että ensinnäkin tämä oli hyvä kysymys ja haluaisin vastata siihen rehellisesti, kuinka siis toimimme niin, että, että todella nämä sääntely, jonka olisi tarkoitus olla globaalia, kuinka varmistamme, että sääntelyä jonka kaikkialla tasavertaisesti täytäntöön pannaan, joten olette aivan oikeassa, kun esitette tämän kysymyksen. Mitä sitten tulee yksityiskohtiin ja siihen, miten aion varmistaa, että kansainvälisissä neuvotteluissa, erityisesti neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa ja ehkä muidenkin kanssa, kuinka varmistan sen, että että, että nämä toiset kumppanit toimivat asianmukaisesti. Kuinka täsmällisesti minun pitäisi tähän pureutua? No, tähän tarvitsisin tietenkin parempaa briefausta. Onko tämä tärkeä? No on. Pitäisikö se olla prioriteetti? Kyllä vain. Pitäisikö meidän varmistaa se, että ne korkeat standardit, joita me olemme hyväksyneet, eivät tee, tee meille hallaa kansainvälisesti. Kyllä tämäkin on totta ja tämä on yksi syy sille, miksi osa TTIP-neuvotteluista on tämä osa, joka liittyy siihen, kuinka saadaan parempaa rahoituksellista yhteistyötä EUn ja USAn välillä, niin uskon, että tämä on juuri se syy, miksi nämä sääntelyt on otettu aivan TTIP-neuvotteluiden ytimeen ja uskon, että se on oikea lähestymistapa. Meidänhän on nyt varmistettava, että kansainvälisten tahojen sopivat säännöt ovat sellaisia, joita kaikki soveltavat ja täytäntöönpanevat, eikä meidän pidä asettaa itseämme kilpailukyvyllisesti heikompaan asemaan niin, että me pakotamme itsemme toimimaan tietyllä tavalla, jota muilla, muilla oikeudenkäyttöalueilla ei tehdä. Kiitoksia sitten sitoutumattomat. Bernard Monu. Herra Hill, Britti Labbarin nimeäminen, joka on tehnyt yksi venäläisten oligarkkien, hedgefundien ja muiden äh, asiakkaita pitäneenä kaverina sen paradoksi, miten siinä sitten moralisoin maailmanmarkkinoita Euroopan komission jäsen niin taisi antaa kaikki itsenäisyyden takia, että sanotte, että teidän nimissä ei ole mitään tällaisia etuja. Te olette monet, nämä osoitanne, te olette työskennelleet pankkiteollisuuden labarina. Te pyritte esiintymään moraalisesti hyväksyttävänä, mutta teidän oma suotanne tulee pitkälti rahoitusmaailmasta. Financial Timeskin muistutti tästä äskettä. Minkälaista etikkaa teillä on, herra Hill? Olette kulkeneet ää, äh, vuoron perään hallinnosta lobbauksia takaisin viimeiset parikymmentä vuotta. Miten te pystytte pankkien suhteen pystytte transparenssia tai säätelyä edistämään? Isänmaallisena ihmisenä minun, ää, äh, minä ajatellut, että te ette takaa mitään ää, äh, lisätakeita. Tämä on loputon ahneus ää, heijastaa tätä rahoitusmarkkinoita. Ja tässä vaiheessa puhuja puhe katkaisti. Well, obviously I'm, uh... Olen pahoillani, että olette tuota mieltä. Ja kokemukseni eivät sitä tuo, eikä elämäntapani ole tuollainen syy, miksi palasin 11 sektorilta hallitukseen. En odottanut, että näin kävi, koska uskoin julkisen sektorin palvelemiseen. Kun minua pyydettiin, pääministeri pyysi minua hyväksymään tämän nimityksen. Sen lisäksi, että ajattelin, että on valtavia haasteita. Ja mainikosta valtavia haasteita Euroopan suhteessa. Se on jo riittävästi syytä toimia näin. Toimin näin myös, koska uskon julkisen sektorin palveluihin. Ei ole mitään eturistiriitaa missään, mitä olen tehnyt aikaisemmassa elämässä. Kuten selitin, minulla oli business, jotain tunnista luonnehdistan, luonnehdinnastanne. Jätin sen noin viisi vuotta sitten ja siinä se. Sinä aikoina olin oikein ylpeä asiakkaastani ja työstämme. Ja pienen omalla vaatimattomalla tavalla – annan panokseni taloudelle. Pahoittelen, että en hyväksy kuvanne, kuvatte itseni patriottina. Näin varmaan on. Kuvasin itseni myöskin sellaisena. Uskon, että teillä on korkeat standardit, ja niin on minullakin. Kostas Mavrides. SD. Kostas Mavrides, SND. Thank you, Chairman. About a year ago, about a year and a half... Kiitos noin vuosi puolitoista vuotta sitten jotain perustavanlaatuista tapahtui pankkijärjestelmässä Kyproksessa. Enkä viittaa pelkästään tähän niin kutsuttuun hiustenleikkuuseen, vaan koko paketti, kun likviditeettiapua siirrettiin sortuvalta pankilta toiselle pankille, ja nyt meillä on sitten järjestelmässä täysi kaos. Tämän jälkeen ei ole ollut luottamusta pankkijärjestelmään, se on edelleen hyvin heikoilla. Toisaalta sosiaaliset kustannukset ovat valtavat pankkijärjestelmän pelastamisesta. Kysymykseni. Onko Kyproksen kokeilu ollut menestys ja mitkä ovat ne opit, joita Kyproksen esimerkistä saadaan, jos jotain vastaavanlaista tapahtuu myöhemmin? Toiseksi, olette kuvailleet itseänne pragmaattiseksi henkilöksi. Uskotteko todella, ja jos ajatellaan Kyproksen tapausta, että sama aikaan todellisen pankkiunionin ilman yleiseurooppalaista talletustakujärjestelmää? Well, obviously I'm aware of the, um... Tietysti olen tietoinen hyvin vaikeasta tilanteesta Kyproksessa ja tunnen nämä vaikeudet, joita aiheutui. Ja tietysti olisi vaikea olla tympämättä sympatiaa heitä kohtaan. Onko tästä opittu on kysymys ja opit ovat ne ehdotukset, joita on ehdotettu, toimet, joita on, joihin on ryhdytty, jotta voidaan saada käyttöön talletusta kuin järjestelmä. Ja varmistetaan, että jos tulevaisuudessa on samanlainen tilanne, niin sitten kaikilla olisi 100 000 euroa säästöjä ta, ta, takuuna, se olisi vastaus. Ja suojattuna. Kysymys sitten nyt, pitäisikö olla suojajärjestelmä Euroopan tasolla? Sitä vähän keskusteltiin aiemminkin. Tiedän, että on esitetty argumentteja sen puolesta ja sitä vastaan. Jos nyt nykyisellä järjestelmällä jatketaan eteenpäin, se on oikea tapa. Jos tätä sitten aikanaan tarkastellaan uudelleen, kuka tietää, mutta tämä olisi vastaukseni. Thank you, Brian Hayes, EPP. Brian Hayes, EPP. Uh, thank you, President. Uh, and I'd like to... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Lordi Hillin tähän kuulemisen. Haluaisin kysyä näistä markkinoista yhden kysymyksen. Muutkin kollegat täällä sanoivat, että tarvittiin todella riiva rahoituskriisi ennen kuin päästiin tilanteeseen, jossa meillä on pankkiunioni. Kuten kollega sanoi, kolmas jalka unionista vielä puuttuu. Tarvitaanko vielä yksi kriisi ennen kuin saadaan pääomamarkkinaunioni valmiiksi? Haluaisin kyytää vielä eh, aikataulusta, eh, koska unioni saadaan valmiiksi ja minkälaista kohdelainoitusta voitaisiin ajatella. E, Pääomaa markkinaunionissa ihmisten puhutaan pankkien ulkopuolesta luototuksesta. Voisitteko tästä kertoa lisää? Sitten toinen kysymys. Olen yhtä mieltä, kun sanot että teidän on tutkittava, mitä hyötyä yhtenäismarkkinoilla on kansalaisille digitaalinen valuutta, bitcoin esimerkiksi ovat esimerkkejä Voisitteko kertoa valiokunnalle, millaisia ehdotuksia että tehdään, jotta saadaan asianmukaista säätelyä digitaalivaluuttaan puolelle? Se on eri, sillä on hyviä ö, mahdollisuuksia, mutta siihen liittyy myös paljon uhkia. Well, I, um, thank you for those two uh, questions. I know that... Kiitoksia näistä kahdesta kysymyksestä. Tiedän, että työtä on tehty aiemmin maksupalveludirektiivin osalta. Siihen liittyy useita toimia, jotka liittyvät verkkomaksuihin ja erityisesti asiakkaan tunnistamisjärjestelmiin, kun pyritään saamaan hallintaan nämä turvallisuusriskit sitten muista digitaalivaluutoista, kuten bitcoins valuutasta. Tämä asia on usein keskusteluissa, kun puhutaan innovaatioista ja riskeistä. Tiedän, että Komissio oli mukana työryhmässä koskien virtuaalirahaa. Sitä johti Euroopan pankkiviranomainen. Ja käsittääkseni se otetaan mukaan trilogeihin, joissa käsitellään rahanpesudirektiiviä, joten varmasti uskon kyllä, että tämä on asia, joka, joka pidetään tiukassa tarkkailussa pääomamarkkinaunionista sitten tarvitaanko vielä toinen kriisi ennen kuin se saadaan valmiiksi. Todella toivon, että näin ei ole. Näin meidän ei pitäisi toimia. Tämä onkin ero siinä, kuinka pankkiunionia olisi lähestyttävä. Kaikki toivomme, että saamme tämän valmiiksi vähän lempiämmissä puitteissa aikataulutuksesta. Kuten sanoin, haluan ensin tehdä kunnon analyysin ja kuulla eri osapuolia ja sitten tästä varajärjestelmästä minä olen saanut hyvin selkeät ohjeet ja se, tämä kuuluu myös tehtävän kirjeeseen, niin järjestelmä pitäisi olla valmis 2018 mennessä. Uskon, että aikaisemminkin saadaan edistystä aikaan, esimerkiksi koskien korkealaatuista arvopaperistamista. Uskon, että hyvinkin pian jo, en, jo ensi vuonna saadaan siitä ehdotuksia. Kiitoksia sitten Sampo Terho, ECR. The European Commission emphasizes that Euroopan komissio painottaa sitä, että pankkilainsäädännön lisääntyvä määrä lisää vakautta Euroopassa, mutta on aito riski, että jätetään liikaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi aikaisemmin tänä vuonna Euroopan komissio ehdotti pankkien rakenteellisen uudistuksen säätely, joka saataisi estää pankkeja järjestämästä kauppaan oman nimin ja pankit sitten erottaisivat näitä market making tehtäviä, tällaiset funktionaaliset rajoitteet olisivat luultavasti haitallisia pankkiasiakkaille. Koska pankit eivät kykene tarjoamaan räätälöitä palveluita esimerkiksi yritysten rahoitukselle. Pidätkö tällaisen la- rahoituksen lainsäädännön tällaista lainsäädäntöä oikeina keinona rahoituksen tarjoamiseksi? Miten takaatte, että pääomamarkkinat unioni on projekti, joka tukee vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja erityisesti pk-yrityksille, eikä siitä tule taakka. Kiitos. Thank you. It was immaculate timing as well. Um, the, uh... Loistava ajatus. Peruspointtisi. oikeasta lähestymistavasta säätelyyn. Se, ettei säädä liikaa, ja etteivät nousevat riskit mene ohi. Tämä liittyy siihen haasteeseen, ydinhaasteeseen, jonka me kaikki kohtaamme tässä tehtävässä. Ei ole helppoa tai järkevää antaa helppoa ylimielistä vastausta. Oikea tapa tehdä tehdä paras arvio, mutta uudelleen arvioida päätöksiä koko ajan. Jos tarkastelen sitä hämmästyttävää määrää ja saavutuksia viimeisen viiden vuoden ajan, tervejärki sanoo, että, että kun on nopeasti lakeja säätää tuollaisen paineen alla, on epätodennäköistä, että kaikki menee ihan putkeen. Joten minusta tervejärkistä on. Muodostaa sitten näkemykset. Osahan tässä on osana lainsäädäntöä. Noin sata tällaista uudelleen on tulevana seuraavana vuosina. Mutta meidän täytyy miettiä myös, pitäisikö meidän tarkastella vähän johdonmukaisemmin lainsäädäntöä, mitä rakenneuudistukseen tulee – Barnierin etsimä tasapaino riskin eliminnoinnin kannalta, mutta että tätä universaalipankkimallia tuhoamatta. Ja tasapainoinen lähestymistapa pankkien oman nimen tapahtuvan oman oman salkun kaupan käynnin suhteen. Jotkut ajattelevat, että se menee liian pitkään, mutta meidän on syystä edistää näitä esimerkkejä. On nähtävä, mihin mennään ja mikä on oikea tasapaino. Thank you. Peter Jezek for Alde. Kiitoksia sitten Aldesta. Peter I'd like to pick up... Komission jäsenehdokas, haluaisin puuttua tähän rahamarkkina-asiaan, erityisesti kolmen prosentin puskuri. Voidaanko päätellä vastauksestanne, että te aiotte arvioida uudelleen ehdotusta? joka, jonka edeltäjänne lähetti käsiteltäväksi. Ja nyt kun aikaa on jäljellä, haluaisin puhua myös päämarkkinaunionin kysymyksestä. Voitteko nimetä joitakin osa-alueita, joilla mielestänne esteitä on yhtenäismarkkinoilla? Ja voitteko sanoa, että pyrkisittekö saattamaan yhtenäismarkkinat valmiiksi asetuksin tai direktiivein? Um, on the, uh, the... Rahamarkkinarahastoasiassa pyrkimykseni olisi edetä, viedä eteenpäin ehdotuksia, jotka nyt käsittelyssä ovat. Eli se, mitä sanoin aiemmin, se olisi lähestymistapani tietysti sikäli kun ymmärrän, että miten nämä asiat tavanomaisesti toimivat, niin keskusteluprosessi jatkuu. Mutta en sano, että se mitä on jo tehty pitäisi ottaa pois käsittelystä. Pitäisi sen tarkastelua jatkaa mielestäni. Ja mitä siinä asiaan tulee, kuten sanoin aiemmin, täytyy yrittää löytää ratkaisu, jonka myötä nämä rahastot voivat edelleen olla asianmukaisessa osassa taloudessa, mutta rahoitusvakaudesta täytyy huolehtia samaan aikaan. Se lähestymistapani niin olisi siitä. Pääomamarkkinaunionista ymmärrän, että halutaan enemmän yksityiskohtia. Mutta kun otetaan huomioon sen, mitä sanoin aiemmin, tästä lähestymistavasta, joka täytyy mielestäni kehittää yhdessä, eli analysoida ongelmat asianmukaisesti ja edetä sitten niin, että ne toimet, joihin ehkä ryhdytään myöhemmin, olivatko ne sitten asetuksia tai direktiivejä, niin siihen ei mitään järkevää tässä vaiheessa voi antaa, koska se tietystikin riippuu siitä, mitä eteenpäin vietäväksi saadaan, mutta lähestymistapa olisi yksilöidä ongelmat, tehdä analyysit, ryhtyä sitten niihin toimiin, joita ajattelemme tarvittava, tarvittaviksi tehdä. Ja varmistaa, että pääoma pystyy virtaamaan ja pystyy, että se päätyy niille, jotka tarvitsevat sitä, jotta heidän yrityksensä kasvaisivat ja muihin tarkoituksiin myös. Alfred Sand, S&D. Kiitoksia sitten S&D, Alfred Sand. Mr. Commissioner, why divergences? Herra komission jäsenet kanssa sisämarkkinoilla on tapahtunut laajojen erojen syntymistä euroalueella ja alueiden kesken, niin tämä on johtanut kilpailuedon muutoksiin. Jotkut ovat kauppapalveluista kiinni osa-alueista kokonsa vuoksi, ja jotkut periferaaliset alueet ovat kehittäneet kompetensseja rahoituspalveluksessa Malta, Kypros, Gibraltar, Irlanti, Luxemburg, Iso-Britannia ja Hollanti ja säätelykriteerien mukaisesti, esimerkiksi OECD-kriteerien mukaan, rahoituspalvelut voivat auttaa markkinoiden tehokkuutta sisämarkkinoilla. Rahoituspalvelut ovat luonne työpaikkoja ja tällaista toimintaa alueilla, jotka ovat muuten in, in, sisäsyntyisen stagnaation uhreja. Kun seurattava ja OECD-standardit noudetaan, niin oletteko sitä mieltä, että tällaisten palveluiden tarjoaminen periferiaalisella alueella sitä pitäisi taata ja parantaa? Well, I think the... Uskoakseni päänäkökohta, että meidän pitää pyrkiä siihen, mitä palveluita tarjotaankin. Missä tarjotaankin. Mutta pelkästään tasainen ei meillä voi olla tilannetta, jossa, jossa jotkut EU, EU-ssa toimivat raskaampien säätän kanssa kuin muut. Joten on hyväksyttävä periaate, joka takaa kaikilla alueilla, millään alueella. Euroopan yritykset eivät voi joudu taistelemaan kädet sellan takana taksisiltona. ja me odotamme kansainvälisten tahojen sääntöjen mukaisesti, OECD seurattavuussääntöjen mukaisesti, ja muiden foorumien sääntömukaisesti. Sitä täytyy noudattaa ja ylläpitää. Thank you. Now Flavio Martuscello. Kiitoksia sitten Flavio Martuscello, EPP. Si, grazie. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen. En tiedä, luitteko eilen Enrian, pankkivarjunamaisen Enrian lausunnon. Hän sanoi, että varmaankin jotkut pankit epäonnistuvat testeissä. Pohdin, ovatko tällaiset lausunnot hyödyllisiä, eivätkö ne riskeeraa rahoitusjärjestelmää. Hänen sijassaan olitteko, olisitteko tämän kaltaisia lausuntoja antaneet? Toinen asia eilen Italiassa todettiin, että, että budjettitasapainoa lykätään vuoteen 2017 pohdin, onko näiden lausuntojen jälkeen vaikutuksia järjestelmään jo lyhyellä aikavälillä. Well, I, I, I've, I've uh, not, I mean, the, the particular comments you refer... Nämä kommentit, joihin viittasitte, niin enpä usko, että olen niitä nähnyt. Anteeksi, olen ehkä vähän hidasta sen jälkeen, ehkä olen varma, ymmärsinkö täysin tätä kysymystä tänne pankkiunionista. Voisinko, anteeksi vain, mihin, mistä oikeastaan olitte kiinnostunut? Mitä oikeastaan halusitte tietää? Jiri Andrea Ria. Niin eilen Andrea Enria lehdistön mukaan totesi, että jotkut pankit eivät tule selviämään stress, stressitesteistä ja menevät konkurssiin. Pohdin vain sitä, on, onkohan tämän tyyppinen ja tiedotus sellaista, joka voi epävakautta järjestelmää. Olisiko hänen sijassaan tämän kaltaisia lausuntoja antanut? Niin, anteeksi vain, en, en, en todella ymmärtänyt, että oli kyseessä stressitesti, että en varmaankaan voi ennalta ennakoida stressitestien tuloksia testejä on tehty ja tulokset ovat pian tulossa. Minusta on, tämä on tärkeä osa menettelyä, jossa varmistetaan se, että meillä on vahvoja ja vakaita pankkeja pankkiunionissa ja tiedän, että pankit ovat ryhtyneet toimiin lisätäkseen pääomiaan ja tiedän, että prosessi on otettu erittäin vakavasti ja olen varma, että voimme luottaa tuloksiin sitten, kunhan ne tulevat, mutta en usko, että on järkevää tai minulla edes mahdollista tässä vaiheessa kommentoida sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, koska en tiedä näitä tuloksia, mutta mielestäni tämän kaltainen infrastruktuuri, joka mahdollistaa sen, että tiedämme, miltä pohjalta pankkiunioniin lähdetään, on kyllä hyvä ajatus ja tiedämme, että tuloksia tulee pian ja toivomme, että tämä uusi järjestelmä, jossa on kriisiratkaisu, neuvosto ja rahasto ja kaikki muu. Uskon, että näin voimme saada kyllä enemmän puolustusmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Kiitoksia sitten Ivana Maletic. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää päivää. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin korkeat velkaasteet ja velkaantumisen vähentäminen, jotka ovat tärkeitä asioita, joissa eivät hidastaneet toipumista. Mikä on teidän lähestyminen yritysten konkurssimeneen ja maksukyvyttömyyteen ja, ja miten te suhtaudutte maakohtaisiin suosituksiin Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson puitteissa? Ja sitten maksuasetus ja se maksut jäsenmaissa tavaratoimittajilla pitäisi tavoittaa 60 tai korkeintaan 90 päivän puitteissa ja toisaalta kohtaamme vaikeuksia EU-budjetissa ja jäsenmaiden suuntaan. Miten te ratkaista tämä? Well, I, I think these are... Tuossa on joko asioita, jotka eivät ole ihan läjähdä oman salkkuni keskellä. Mutta varmasti tulen osamaan kollegion jäsen, joka näitä asioita arvioi. Olen tietoinen, että maakohtaisten suositusten merkityksestä vakkautta edistävän toiminnan luojana. Mutta tämä pitkältä Moskovitsin tehtäviä hänen kollegoiden kanssa työskennellessään, mitä maksatuksiin tulee. Olen tietänyt tästä maksua direktiivistä, joka on vähän eri kysymys, jos teillä on erityiskysymyksiä, joista voimme puhua. Että puhua olenaiheesta, niin mielelläni puhun näistä asioista. Thank you. Jonas Fernandez. Kiitoksia sitten Jonas Fernandez. Thank you, President. Welcome, Mr. Hill. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa, herra Hille. Nyt aion puhua Cervantesin kieltä. El, el, el señor Barnier. Eh... Barnier toimi hyvin aktiivisesti viime vaalikaudella. Lähetti tähän valiokuntaan yli 50 lainsäädännöstä ehdotusta. Monet niistä eh, muuttuivat aika lailla lainsäädäntömenettelyssä. Aiotteko te olla yhtä aktiivisia lainsäädännöllisesti kuin herra Barnier vai kun olette niin käytännönläheinen, niin et, onko niin, että ette ole ehkä niin kunnianhimoinen tällä kaudella, joka juuri alkaa? Toinen asia, tehän tiedätte, että valiokunnassa on käsittelyssä rahoituksellisia vertailuarvoja koskeva asia. On suuria paineita, jotka koskevat sitä, että olisi laajennettava näiden indeksien määritelmiä. Kuhunkin voitaisiin soveltaa erilaista sääntelyä ja valvontaa Onko mielestäni hyvä, että on yksinkertainen sääntely, joka koskee kaikkia indeksejä, vai voisiko olla tällainen mahdollisuus, että meillä olisi erilaisia, erilaista valvontaa eri indeksejä varten, ja tämä mahdollistaisi erilaisten sääntelyn porsanreikin hyödyntämisen. Kiitoksia. Well, I hope, I hope whatever I do, I don't... Um... Toivon, että teen mitä tahansa, niin toivon, etten kuitenkaan ryhdy taistelemaan tuulimyllyjä vastaan äh, sääntelymäärästä toki ja sitä, että aionko seurata Barnierin esimerkkejä, niin ensimmäinen aivan ilmiselvä asia koskee sitä, että kun otetaan huomioon lainsäädännön suuri volyymi viime vuosilta, niin ensimmäisenä prioriteettinähän meillä on nyt tässä noin 400 tuinta, jotka olisi täytäntöön pantava Joten ensimmäinen vastaukseni olisi, että odotettavissa on paljon yksityiskohtaista työtä täytäntöpanossa. Lisäksi tiedämme jo nyt, ja olemme keskustelleet jo joistakin muista asioista, joissa olisi toimittava rahamarkkinarahastot, vertailuarvot tai pankkien rakenteelliset kysymykset tai muut nousevat riskit tai mahdollinen lainsäädäntö, jota tarvitaan pääomimarkkinaunionia varten, mutta lähestymistapa tässä minulla olisi sellainen, että pyrin löytämään vaikean tasapainon sen välillä, että saadaan riittävästi sääntelyä varmistamaan järjestelmän turvallisuus, mutta että se ei olisi niin turvallinen, että tehdään liiketoiminnasta mahdotonta. En voi antaa mitään määrällistä vastausta, ei minulla ole tavoitteita jonka mukaan antaisin yhtä monta lainsäädäntöehdotusta tai vähemmän tai tietyn määrän kuin herra Barnier. Kyllä varmaan hänkin antoi niin paljon ehdotuksia kuin tarvittiin sen, sen mukaan, millaisia haasteita hänen eteensä tuli ja näin minäkin aion toimia. Tähän vielä lisäisin vain sen, että meidän olisi tutkittava, mitä olemme aikaisemmin tehneet, tehneet ja varmistaa, että olemme toimineet oikein kaikilta osilta tässä varmasti te, tämän te tiedätte ja vähän olisi varmasti yhtä mieltä. Sitten tämä viimeinen vaikea kysymys vertailuarvosta, siihen haluaisin palata myöhemmin. Gue. Kiitoksia sitten Marisa, Marisa Matias Gue. Here. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Portugalia, joten laittakaapa kuulokkeet korville. Ottaen huomioon keskustelun pohjana Kamoisen ja Saravaikon kieltä. Olen jo maininnutkin teille siitä, että kun kriisi alkoi yksi asia meiltä, yhtä asiaa ei puuttunut, eli lupauksia, että ratosjärjestelmä saadaan takaisin raiteilleen, mutta EU lähinnä teeskentelee, että näin tapahtuu liittyen siihen, mitä olisi pitänyt tehdä, mutta ei tehty. Meillä on pari kysymystä. Ensinnäkin Euroopan keskuspankki. Euroopan keskuspankki pomppaa halpaa rahaa järjestelmään, joka ei koskaan sitten päädy reaalitalouteen. Kysymykseni on, ilman julkisia investointiprojekteja, jotka ei joka laittaa talouden liikkeelle. Eikö tämä likviditeetti meri ainoastaan ole ongelmia, jonka myrskyyn me hukumme myöhemmin? Ja sitten toinen asia, toisia kertoja on sanottu, että pankkien velkaa pitäisi erottaa valtionvelasta. Onko täällä jotain erityisiä ehdokkaita tuosta? Kolmeksi minun täytyy odottaa 20 sekuntia pyydän, kun herra Hilpani kulkeet päälle. Kolmas kysymys. Voitteko reagoida kysymykseen, joka kollegani kysyi implisiittisistä tukiaisista, jotka menevät pankille, jotka ovat liian isoja menemään konkurssiin? Kiitos. I think first of all in term... Ensinnäkin, onko niin, että edeltäjäni on saanut kaiken työn tehtyä viimeisen viiden vuoden aikana? Onko se ollut tehokasta, tehotonta, ajan hukkaa? Enpä usko, että tuota näkemystä laajalti jaetaan tässä valiokunnassa. Ihmiset joutuvat reagoimaan poikkeustilanteeseen ja edessä oli talous- ja rahoitusjärjestelmän romahtaminen, pankkijärjestelmän ja ja infrastruktuurin romahtaminen. Se, että tässä istumme, järjestelmä pelastettiin, on pelastustyön kunniaksi. Aina sitä haluaa enemmän. mutta tasapainon aikaansaamisen kannalta, järjestelmän vakauttamisen kannalta edeltäjäni ja tämä talo voivat syyllä ajatella, että tulos on hyvä. EKP ja julkinen varakäyttö osa tehtävistäni niin pääomamarkkinaunionilla on yksityisen sektorin varojen vapauttaminen niin, että ne tähdentävät julkista rahoitusta. tässä ne investoinnit herra Juncker ajatteli miljardia euroa. Meidän täytyy löytää keinoja, että voimme vivuttaa yksityistä rahaa mukaan julkisen rahoituksen rinnalle. Aika loppui. Ehkä yritetään tuosta vastausta. Thank you, Philip Lamberts for the Greens. Well, thank you, Chair. Uh... Kiitos, puheenjohtaja. Herra Hill. Tervetuloa takaisin. Vain kerran tänään tavattiin ja yksi asia hämmästytti siinä, mitä sanoitte. Sanoitte, ei pitäisi olla sellaisia rajoituslaitoksia, jotka ovat liian suuria menemään nurin. Olette oikeastaan kaksinkertaisesti oikeassa, kun sanoitte, että emme ole varmoja, että kaikki mitä on tehty rahoitusalan uudelleen sääntelyksi olisi tehty hyvin, ja olette oikeassa, koska mm, meillä on vieläkin rahoituslaitoksia, jotka liian suuria menemään nurin. Joten kiitoksia siitä, että olette kaksikertaisesti oikeasti, oikeassa näissä asioissa. Yksinkertainen kysymys. Mitkä ovat kolme tärkeintä tointa, joihin haluaisitte ryhtyä, jotta varmistetaan että kuten sanoitte, että ei olisi enää liian suuria rahoituslaitoksia, liian monimutkaisia valvottavaksi ja liian suuria meneväksi nurin ja kaikki tämä muu juttu näin. Well, I think that is uh, an important question. Actually, we... Tämä on tärkeä kysymys. Useamman kuin kerran olemme tavanneet, siis mehän tässä tuppaamme törmäämään toisemme koko ajan. Mikä sitten syy on? No, meidän täytyy pyrkiä vastaamaan tähän haasteeseen, että ovatko liian monimutkaisia purettavaksi tai liian suuria, ka- ka- menevä, jotta voisivat mennä nurin, mutta siis eh, ensinnäkin täytyy pyrkiä ongelmien esiin alun perin – tässä puhutaan rakenneuudistuksista, pyritään poistamaan riskejä tästä osasta haastetta. Yleisesti ottaen täytyy myös jatkaa sen aiheen käsittelyä, että tiedetään, missä riskit piilevät. Avoimuuskysymys siis. Se, että varmistetaan, että kaiken erilaiset rahoituslaitokset otetaan huomioon, ne pelkästään pankit. Ja että olemme valppaina riskien suhteen niissä ja tiedämme, missä ne piilevät, että meillä on tehokas valvonta. Ja että meillä voi olla kriisiratkaisumekanismit olemassa silloin, kun niitä tarvitaan. Tähän suuntaan on suuri askel otettukin pankkitoiminnassa. Tiedän, että on muita osa-alueita, joita ihmiset haluaisivat tässä suhteessa tarkastella. Ja nyt yleisesti ottaen, kun tässä edetään, niin suhtaudun, suhtaudun avoimin mielin niihin toimiin, joihin täytyy ryhtyä. Mikä lähestymistapa nyt sitten tässä kaikessa olisi, niin pyrkisi löytämään tämän taustalla olevan tasapainon, johon palaan koko ajan, että yritetään saada turvalliset sääntelyt, eliminoidaan riskejä niin, että ei jouduta sitten veronmaksajien pakeille, kun on yrityksiä, joiden liikevaihto voi olla suurempi kuin yksittäisen maan bruttokansantuote, mutta että näin tehdään myös järkevällä tavalla. Idi. Kiitoksia sitten EFDD. Eihän, anteeksi vain, EPP, Werner Lange. Vielen Dank, äh, Lothil, Laut Ihrem Mission Letter sind Sie... Nimityskirjanne mukaan vastaatte myös pitkäaikaisesta rahoituksesta. Itsekin mainitsitte sen. Miten tässä yhteydessä arvioitte komission puheenjohtajan ehdotuksia eurobondeista, joita aiemmin esitettiin. Ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys. Ähm, miten arvostatte pitkän aikavälin rahoituksessa tätä äh, tietokoneistettua kaupankäyntiä? Delegoidut säädökset, miten haluatte ottaa parlamentin rauhallisessa vaiheessa mukaan ja mikä rooli on kolmella eurooppalaisella toimielimellä tässä? ESIllä siis äh, tämä Baselin komitea, joka arvioi valtioiden joukkovelkakirjalla näitä nollariskiksi. Mutta sehän on PP-yritys, PP-kumppanuus oikeastaan. Miten tässä nyt sitten, miten tässä suhteessa teette konkreettisia ehdotuksia kolmen kuukauden aikana? Well, there are a number of questions. Moniakin kysymyksiä tuli tässä yhdessä. Jotkut niistä ovat teknisiä luonteeltaan aika lailla. Tässä järkevä olisi tietysti tavata eh, jonkun virkamiehen kanssa toivakseni tulevista yksiköistä, niin, niin, mutta yleislähestymistavan suhteen delegoiduista säädöksistä ja toimeenpanosäädöksistä, niin eh, noudattaa noudattamin, noudattaisiin yhteisömenetelmää asianmukaista lähestymistapaa. On tärkeää, että keskustelemme näistä täysimääräisesti, että ihmiset ovat tietoisia ehdotuksista ja siihen liittyvistä asioista. Ja kovastikin haluaisin tätä noudattaa kaikissa suhteissa. Eurobondeista niistä minulla ei ole kovin valaistunutta mielipidettä, jonka nyt tällä hetkellä voisin teille tässä nimenomaisessa asiassa esittää. Mutta aikanaan tietysti asiaa tutkin ja sitten minulla on asianmukainen kanta, josta teidän ne keskustelen. Thank you. And now for the EFDD. Kiitoksia nyt EFDD. Stephen Wolf. Thank you. Lord Hill, backing our country. Lordi Hill. Monet täällä haluavat tietää, mikä on nimitykseni tarkoitus. Tänään olette tästä puhuneet, että on tehtävä työtä EUn intressien mukaan, ei mikään tietyn maan intressien puolesta. Tämä on varmastikin musiikkia Cameronin kurville. Olette, aiotte varmistaa sen, että 400 äh, sääntelyä täytäntöpannaan ja että pääomamarkkinaunioni menee eteenpäin, vaikka monet eivät edes tiedä täällä, mistä siinä on kysymys. Mutta on varmaan muukin tarkoitus, miksi olette täällä. Se on piilotettu tuonne sivulle viisi tehtävänä annossanne, jossa Juncker sanoo teille, että teidän olisi löytävä tapaa, jolla voidaan öö, nämä budjettisäännöt liittää näihin kolmeen valvontaviranomaiseen. Tällä viikolla äänestettiin juuri tästä. Tässähän oikeastaan on kysymys siitä, että tuoda verotusta Cityin toimintaan ja teidän nimityksenne on business as usual EUn ja UKn välillä. I don't think there's probably a lot I can add. En usko, että voin lisätä paljoakaan aikaisempaan toteamukseeni. Olen kyllä vakuuttunut siinä, että siitä, että tämä on se työ, joka, jota aion tehdä. Ja toivon, että komission jäsenenä voin työskennellä niin, että meillä on vahvat, vahva rahoituspalveluteollisuus, josta hyötyvät kaikki siinä sillä alalla työskentelevät henkilöt, ja jos meillä on vahvat yhtenäismarkkinat ja vahva pääomamarkkinaunioni, niin se avaa mahdollisuuksia rahoitusmarkkinateollisuudelle ovat ne, missä ovat, ja ne voivat rakentaa siellä palvelujaan ja laajentaa markkinoiltaan. Teillä on varmasti vahva tausta Citystä, mutta en todella usko, että voi tähän juurikaan lisätä muuta, koska teitä ei varmaankaan edes kiinnosta vastaus, jonka teille antaisin. Thank you. Now give the floor to Hugh Baye, SND. Kiitoksia sitten niin Hugh Baye, SND. Puheenjohtaja, komission jäsenehdokas. Meidän SD-ryhmän mielestä on tärkeää löytää pääoman ja työn verotuksen tasapaino ja täytyy suojella piensäästää ja reaalitaloudestakin pitää huolta, miten suhtaudutte siis transaktioverotukseen parlamentti on tänne tekstin, jossa on tarkoitus tehokkaasti taistella spekulaatio vastaan. Onko se teidän mielestänne hyvä työkalu toisekseen, vaikka tämä nyt ei kuulu suoraan teidän salkkuunne, niin tämä liittyy näihin transversaalisiin tehtäviin, että varmasti teillä on tekemistä tämän transaktioveron tasomäärittelemässä Haluatteko äh, laajentaa sen sovellusalaa ja listää sen äh, tasoa tai päinvastoin? Ja sitten te vastannut Bereshin kysymykseen, joka liittyy direktiiviin. Teidän yksi, tämä tehtävä on teiltä viety, mutta minusta se on kuitenkin tämä erittäin tärkeä säätelyväline, joka teiltä puuttuu työn osana, enkä oikein ymmärtänyt teidän vastaustanne. Kiitos. on the uh, F- FTTstä. Kuten tiedätte. Kollega Moskvitsi vetää sitä Juncker painosti. Hänelle ratasektorin verottaminen on oikeudenmukaisuuskysymys. Ymmärrän, että komissio alkuperäisessä ehdotuksessa, joka on sitten vähän mennyt siitä eteenpäin pyrkimys estämään sisämarkkinoiden äh, pirstoutumista ja pyrkisi, että rahoitussektori maksaa reilusti osuutensa. Ja jos oikein ymmärrän komission uudistetun ehdotuksen pohjalta, tämä etenee nyt äh, vahvistetun yhteistyömenettelyn kautta ja yksittäisen maata on siinä mukana. Herra Moskovitsi varmasti vetää tätä ajan myötä. Asiasta tulee laajempia keskusteluita. Mutta sen enempää en voi oikein järkevästi sanoa trans, Come on. Only laundering. Rahanpesu. Forgive me. Thank you. Um, the uh, specific... Rahanpesuun liittyvä direktiivi. Enpä usko, että viimeisen kahden viikon aikana olen saanut tästä tästä briefausta lähestymistapani. Niin on, on se, että kansainväliset sopimukset rahanpesuun liittyen ovat tärkeitä. Täytyy pitää huolta, että meillä on yhteiset säännöt, että sovelletaan ja tartumme tähän. Haluaisin tukea toimenpiteitä, mutta yksityiskohdat. En kykene lisäämään yksityiskohtia. Thank you. We are going to have a trilogue on that, so you'll be... <laughs> Varmasti tulee trilogi. ACR e Ashley Fox. Good afternoon, Lord Hill. Hyvää Hyvää iltapäivää, Lord Hill. Viime toimikaudella parlamentissa on aika paljon käytetty aikaa, kun on työstetty Solvenssi kakkosta viivästysehdotuksen loppuun saattamisessa maksoi rahoitusalalle sekä aika että rahaa. Kustannukset, jotka sitten kuluttajat lopulta kantavat. Ainoat tyytyväiset olivat varmaan asianajajat ja lobbarit. Miten te varmistatte, että eh, eläkedirektiivien uudelleenarvioinnista ei tule seuraavaa solvenssi kakkosta ja miten varmistatte, että direktiivissä otetaan huomioon se, miten eläkejärjestelmissä on niin kovin erilaiset, eläkejärjestelmät ovat niin kovin erilaiset jäsenvaltioissa. Thank you for that. And I, I... Ja niin kiitos tästä kysymyksestä. Tiedän, että on niin, että Solvenssi kakkosen hyväksyntäprosessi oli pitkäaikainen ja viivästynyt. Se alkoi sitten rahoitusmarkkinoilla tuli rekaaleja muutoksia, jotka sitten täytyy ottaa huomioon. Eli tästä perusajatuksesta olisi samaa mieltä, että, että mitä nopeammin pystytään tällaiset asiat ratkaisemaan ja poistamaan epävarmuudet ja saattamaan loppuun ja antamaan sitten yrityksille vakautta, suunnitteluvarmuutta, niin sen parempi. Sitten eläkerahastot ja siihen liittyvä kysymys toivottavasti tämä teitä rauhoittaa, niin lähtökohta on vähän eri niissä siinä mielessä, että komission ehdotus, joka parlamentin käsittelyssä nyt on, niin se ei sisällä pääomavaatimuksia näille rahastoille. Solvesi kakkosessa tietysti niin oli. Eli tämä ehdotus, jossa siis arvioidaan uudelleen 2003 direktiiviä, siinä rajoitutaan avoimuuteen ja hallinnointisääntöihin. Se on sopusuunnassa parlamentin mietinnön kanssa, joka laadittiin 2013. Eli monistakin syistä en odottaisi, että tämä prosessi kestäisi läheskään niin pitkään kuin mitä Solvenssi kakkosessa tapahtui. Ja oletan, että tämä asia etenee vähän eri tavoin. Thank you. Now for the ALDE Michael Teurer. Kiitoksia sitten ALDE Michael Teurer. Lord Hill, Kiitoksia puheenjohtaja Lordi Hillealle. Osoitatte todella retorista briljanssia, mutta ehkä myös vähän substanssia puuttuu. Haluaisin toistaa vielä kollegoiden kysymyksiä. Voisitteko kertoa kolmesta askelista, joita aiotte tehdä pääomamarkkinaunionin rakentamisessa jäsenvaltioiden Hallitukset, jotka eivät kuule euroalueeseen ja joiden pankkivalvonta on lähinnä järjestetty kansallisella tasolla, rahoitusmarkkina komissaarina te saatte paljon pankkien salaisuuksia käyttöön euroalueelta. Näettekö, että tässä on mahdollinen eturistiriita ja kuinka voisitte sen ratkaista? Um, first of all, I don't see any... Ensinnäkään en näe mitään eturistiriittää tässä ollenkaan sellaisena kuin näin tilanteen. Tilanteeni on täsmälleen samanlainen kuin herra Bernierllä, mutta vain päinvastoin. Kuinka sitten tämän ratkaisisin? No vastaus varmaankin olisi tai liittyisi sitoumuksiin perussopimuksen mukaisesti ja, ja valaani tuomistaminen edessä. Vaan asioita ei, ei pidä suhtautua kevyesti. Lähinnä siihen sisältyy laillisia ja moraalia velvoitteita ja niiden mukaista tulen toimimaan pääomamarkkinaunionista ja siihen liittyvistä yksityiskohteista. Herra Juncker on ehdottanut 300 miljardin investointisuunnitelmaa ja on puhuttu myös invest- pitkäaikavälin investointirahastoista. Tämä olisi yksi osa hanketta. Myös arvopaperistamisen tuotteet ja korkealaatuisten paperistamistuotteiden varmistaminen on varmistettava ja pk-yritysten kasvumarkkinat on taattava. Tiedämme, että meillä on MIFID kakkosen täytäntöönpanotoimet tulossa. Niihin ne sisällytetään myös pk-yritysten kasvumarkkinoiden vaatimukset tähänkin. Voidaan ajautua sitten pk-yritysten luototustiedot, tähänkin viittasin aikaisemmin – mahdollisesti yksityissijoitukset eh, saattavat myös olla ala, jossa on kehitystä. Olen pahoillani, jos en nyt, minulla ei ole nyt eh, näin parin viikon jälkeen vielä ihan valmi, valmista yksityiskohtaista suunnitelmaa, mutta minusta olisi parempi, että otan vähän aikaa ja, ja eh, pohdin käytännöllisiä tapoja mennä eteenpäin. Niin. Kiitoksia Esther de Lange, EPP. Um, Lord Hill. Kiitos, Lord Hill. Olen iloinen kuollessanne, että te usko tähän yhden koon ratkaisuun. En, en minä, eivätkä hollantilaiset äänestäjät, vaikka taata, että Hollannin eläkejärjestelmä, joka poikkeaa aika lailla muista eläkejärjestelmistä, ei joudu noin pitkän harmonisoinnin kohteeksi tuon yhden koon sukkalähestymistavan kohteeksi. Tällä usein sanotaan, että monet kollegat ovat kysyneet vaihtoehtoisista luottoista. Tietysti pk yritykselle olin iloinen, kun kuulin, että sanoit, että PK-yritykset ovat tärkeitä EU-ssa. Ja sitten nyt nämä ää, keskenäiset luottoringit, jossa ihmiset lainaavat toisiltaan ja he se, että säätely on samanlainen kuin tavallisella pankilla voitteko huolehtia, että tällaiset alhaalta ylös lähtevät luottokunnat saavat poikkeamaan esimerkiksi CRD4 pääomavaatimus nelosdirektiivistä, muuten he eivät saa tällaista luottoa, joka on tärkeää pk-yritykselle, ja tällaista on Yhdysvalloissa. Well, I agree. Olen samaa mieltä. että nämä samat periaatteet ovat kummankin esimerkin pohjana. Meidän täytyy välttää sitä, taas pienemmät tahot, niitä ei saa rasittaa, meidän pitää tukea niitä. Tuo on sellainen aloite, joka liittyy tähän pääomamarkkinaunioniin, jota tarkastelemme, mitä eläkkeisiin tulee – palaisin herra Foxin kysymykseen ajopsista. Meillä on vähän erilainen lähestymistapa, mutta tiedän jo. Tiedän, miten monenlaisia ratkaisuja täytyy löytää eri markkinoille. Ja löytää mahdollisimman hyvin toimivia vaihtoehtoja mahdollisimman usean pelaajan eduissa. Thank you. Now Molly Scott Cato for the Kiitoksia sitten vihreiltä. Molly Scott Cato. In your written response. Kiitoksia mainitsitte kirjeellisessä vastauksessa, että yksi tärkeimmistä asioista tällä kaudella koskee EUn ja UKn välisten suhteiden käsittelyä Ukon hallitus on, on rahoitusasiassa toiminut hiljattain ja tulossa myös varmasti näin käy. Mahdollisia konflikteja on aavisteltu. Haluaisin käsitellä tarkemmin, millaista uudelleen neuvottelua UK hakee, ottaen huomioon rahoituspalveluiden merkityksen Lontoossa. Olen varma, että olette harkinneet että asiaa sellaisilla alueilla kuin vertailuarvot, rahamarkkinarahastot ja muut asiat, kun olemme puhuneet luottolaitoksesta ja vakuutuslaitoksesta. Näettekö itsellenne mitään roolia, kun UK neuvottelee uudelleen suhteet ja millä tavalla mahdolliset konfliktit ratkaistaan EUn ja UKn välillä? Well, I have a pretty um, simple uh, answer to that, which is... Uh... Minulla on aika yksinkertainen vastaus tähän. Haluan olla Euroopan komissaari. Tehtäväni on hoitaa salkussani olevat vastuualueet parhaalla mahdollisella kyvylläni. Nämä asiat, mistä puhuttiin, reformit ja neuvottelut mm, brittihallituksen ja muiden jäsenvaltioiden välillä ja muiden kanssa toimielimissä on asia, joka kuuluu heille. Tämä on minun näkemykseni hyvin selkeästi. En näe, että minulla näin ollen voisi olla mitään riitaa. He haluavat viedä sitä eteenpäin. Minä haluan tehdä omaa työtä, työtäni komission jäsenenä. Now for the EFTD. Kiitoksia EFTD Marko Zanni. Grazie. Kiitoksia. Herra Hill, kun Juncker ilmoitti komissaariehdokas listan, meistä tämä vaikutti poliittiselta satiiralta. Näytti siltä, että kullekin henkilölle annettiin kaikkein huonoiten sopiva selkko. Te jotenkin konservatiivi englantilainen, joka saatte nyt hoidettavaksi rahoituspalvelut. Tämä on isku kasvoille. että Tämä parlamentti ei voi sitä hyväksyä. Kysymyksessä on valtava eturistiriita. Tulette maasta, jossa, joka on euroalueen ulkopuolella, jossa on rahoituspalvelut erittäin suurella, suuressa arvo, merkityksessä olette myös puolueesta, joka on aina ollut kaikkein aktiivisemmin puolustamassa keinottelijoiden intressejä. Voitteko rauhoittaa kansalaisia siitä, että voitte toimia puolueettomasti rahoitusalan sääntelyn alalla? Riittääkö, että muutte, myytte osakkeenne? Entinen, entisenä rahoitusalan lobbarin. Haluaisimme tähän vastauksen, koska Euroopan kansalaisilla on hyvin vahvoja epäilyksen aiheita. I think, uh, first of all, as I've already said, you asked... Ensinnäkin niin uh, mainitsitte nämä osakepakettien myymiset. En tiedä millaisia paketteja nämä nyt on, mistä paketista puhuitte, mutta minä olin siis yhdessä yhtiössä osakkeita ja nämä osakkeet on todella jo myyty. Ne myytiin 24 tunnin sisällä niin En hyväksy tätä luonnehdintaanne itsestäni. En siinä mielessä, miten kuvailette lähestymistapaanne työhön tai minun taustaani tai minun maatani. Ja kuten aikaisemmin sanoin, Minulla on hyvin selkeä näkemys siitä, että perussopimusten ja valan osalta nämä eivät ole asioita, joihin voidaan suhtautua kevyesti. En usko, että minulla on mitään ristiriitoja niiden kanssa. Tulen toimimaan tehtävässäni, jos sen saan täysin Euroopan etujen mukaisesti. Catherine Stiller. Kiitoksia sitten Catherine Stiller, S&D. Thank you. Kiitos. Herra Jokker pitää huolen siitä, että säätelykeikässä otetaan huomioon kuluttajien ja piensijoittajien edut, eikä halua, halua että kaikki välttämättä toimi, Toimit, että rahoituspalvelut toimivat kansalaisten edussa, mutta tilastojen mukaan vain 25 prosenttia kansalaisten luottaa pankkeihin. Ja olette samaa mieltä, että tuo on hyvin alhainen prosentti, mihin toiminta ryhdytte palataakseni Euroopan kansalaisten luottamuksen pankin järjestelmään ja pankin palveluteollisuuteen, jotta niistä tulee kilpailukykyisempiä ja miten te konkreettisesti pidät huolta, että taataan korkean kuluttajaisuuden taso laaja-alueisesti rahoituspalvelussa myös suhteessa äskettäin hyväksyttyyn lainsäädäntöön. Kiitos. Praise. Mikrofoni. No, forgive me. Um, I think you raise an extremely... Nostat esille erittäin tärkeän kysymyksen. Ja kuten toivottavasti alkukommenteissa totesin, se, että keskitytään kuluttajan etuihin seuraavan viiden vuoden aikana äärimmäisen tärkeää. Varmasti viimeisen viiden vuoden aikana komis on huomio meni rahoitusjärjestelmän pelastamiseen, mutta toivottavasti kun kriisi jää taaksemme, voimme käyttää enemmän aikaa miettien, miten kuluttajat ja kansalaiset saavat enemmän hyötyä käytännössä. Esimerkiksi vakuutustuotteet, autovakuutus, kotivakuutustuotteita, jotka vaihtavat paljon markkinoitaan. Joissakin markkinoilla, joillakin markkinoilla kuluttajat maksavat paljon enemmän kuin toisella joissakin. Joillakin markkinoilla myöskin korvauksen saaminen kestää paljon pitempään. Voisimme miettiä käytännön keinoja maksatusten suhteen. Transparenssi, lisäinformaatio kuluttajille – työ sen parissa, että ihmiset tietäisivät, mitä he allekirjoittavat tuossa tuosta kaivoksesta. Varmaan löytyy lisäkin malmia. Ja, ja myöskin rahoituspalveluiden komissiot ovat yksi alue. Näin niin kuin vasa-arvoisesti tämä tieto, että tätä mitä joutuu maksamaan komissiolle se on tärkeämpää kuin, että paremmin kuin, että ei tiedä miksi joku myy sinulle jotain tuotetta. Imkoinen muuten ehdotukset siitä, mitä voimme saisimme oikein tulta purisiin viiden vuoden aikana, olisi tärkeää. Again, Case Swinburne. Kiitoksia, Case Winborn, ECR. Hill. Um, I... Kiitos Lordi Hill. Saan mahdollisuuden esittää toisen kysymyksen, joten nyt en voi vastustaa kiusausta käsitellä myös teknisiä asioita, joita Ekonissa on käsitelty. erityisesti lainsäädäntötyö siltä osin, että miten kolmansien maiden järjestelmät, jotka ovat olleet ristiriitaisia usein, niin kysymys oikeastaan sitten, että voisitteko harkita, jotta voidaan varmistaa, että nämä järjestelmät, regiimit, kun te asiakokonaisuuksia käsitetty, niin voidaanko tällaista omnibusdirektiiviä harjoittaa, jotta voidaan varmistaa, että kolmansien maiden järjestelyt regiimit ovat johdonmukaisia näissä asioissa. Erityisesti MIFID ja muut markkinoihin liittyvät, kun niillä on omat järjestelyt. Mutta mutta jatkaakseni kansainvälistä teemaa. Puhuitte tästä, että kriisiratkaisu myös muissa rahoituslaitoksissa kuin pankeissa on tärkeää selvityslaitoksissa, clearinghouses myös. Miten varmistatte, että tämä on tehokasta globaalilla tasolla? Well, thank you for that. I mean, in terms of the idea of some kind of... Uh... Ajatus tästä jonkinlaisesta omnibus uh, kokoamadirektiivistä, niin ei siellä tietysti niitä asioita nyt viime viikkoina ole miettinyt, mutta kyllä sitä kannattaa harkita. Yleisen tason lähestymistapa, kuten aiemmin jo sanoin, niin on, ja tapa yleensä sääntelyyn on se, että yritetään tuoda yhteen ja varmistaa, että meillä on johdonmukaisia toimia monilla eri osa-alueilla. Osittain sen vuoksi, että asiat ovat teknisiä, mutta osittain myös siksi, kun äh, toimia on niin paljon ja ne juontuvat eri lainsäädäntöpohjilta. Että sitten selvitetään, että miten palaset liittyvät toisiinsa, sehän on aika vaikeaa ja yleisenä sääntönä Voidaan sanoa, että mitä yksinkertaisempi, sen parempi. Eli sitä kyllä mielelläni tutkisin ja selvittäisin, onko siinä ideaa vai ei. No sitten yleisemmin, yleisemmällä tasolla keskusvastapuolet ja selvittäminen. Kuten sanoitte oikein, tämä taustalla oleva kysymys, tehän tunnette sen paremmin kuin monet, sääntöjen yhteensopivuus. Ja tilanne ei ole tyydyttävä ja täytyy löytää kestävä ratkaisu. Tiedämme, että nyt on ihan lähitulevaisuudessa tule, tule, tule, tulemassa haasteita. Vastaavuus tietysti pitäisi taata amerikkalaisen valtahan sääntöissä täytyy olla hyvät kuin meillä silloin ja Eh, nämä ovat tärkeitä asioita. Tiedän, että varapuheenjohtaja Barnier asiaa työstä ja yritti päästä sopimukseen asian ratkaisemiseksi ja hänen linjansa noudatan. Thank you, Matt Carthy. Kiitoksia sitten Matt Carthy. Mm, Commissioner Designate. Kiitoksia. Sorry, sorry. Hyvä komission jäsenehdokas näistä eturistiriidasta. Monet kommentaattorit ja tämän valiokunnan jäsenet ovat ilmaisseet huolensa siitä, että teillä on City of Londonin kanssa eh, linkkejä, olet, teillä on siellä ammatillisia verkostoja ja muuta. Olen kuullut eh, tässäkin valiokunnassa ja muilta kommentaattoreilta Treltä kanteiden mukaan tulette vähentämään sääntelyä rahoitusasioissa. Minä en ole sitä mieltä, että vähempi sääntely olisi hyvä asia tässä. Toinen kysymys rahoituspalvelu sääntelystä. Tarvitsetteko reformin tarvetta? Onko joitakin sääntelyn alueita, joita mielestäni olisi vahvistettava? Ja vielä Haluaisin kysyä, miten aiot rakentaa kuluttajien luottamusta rahoituspalvelualalle? Kuinka saatte heidät uskomaan, että teette heidän intressiensä puolesta työtä eikä teollisuuden intressien puolesta? We'll have another go. First... No, minä pärjätän uudestaan. Ensinnäkin olemme juuri keskustelleet siitä, kuinka niin, niin pyrin varmistamaan sen, että puhumme kuluttajille ja kansalaisille ja saamme aikaan tuloksia heille rahoitusmarkkinapalvelujen kautta. Tähän tulen pyrkimään. Toisekseen tämä niin puhuitte sääntelystä yleisellä tasolla ja käsittääkseni niin sanoitte, että ette ole sitä mieltä, että vähän, vähemmän sääntely on automaattisesti hyvä asia. Olkaapa vaikka järkyttyneitä, mutta olen yhtä mieltä tästä näkemyksestä. Minun kantani on se, että tarvitaan sopivasti sääntelyä. Me kyllä näimme, mitä tapahtui silloin, kun sääntely oli riittämättömästi. Älkää antako minulle, älkää panko minun nimeeni näkemyksiä, joita minulla ei ole koskien sääntelyä ja tasapainoa sääntelyn ja hyvin toimivan talouden välillä, joten minä en sano, enkä ole sanonut, enkä usko siihen, että meidän olisi nyt pommitettava alas kaikki sääntely, vaan meidän on järkevästi ja realistisesti tarkasteltava mitä sääntelyä meillä on? Meillähän on jo sisäänrakennettu järjestelmä, jonka mukaan uudelleen tarkastellaan sääntelyä. Se on osa lainsäädännöllistä menettelyä, että tätä olisi noudatettava, mutta olisi myös katsottava, että meillä on sopiva tasapaino vallalla. Ja tämähän johtuu siitä, että jos nyt katsotaan mitä tahansa aluetta, jota voin ajatella, missä ihmisten on vastattava kriisiin nopeasti suuren paineen alaisena, niin kaikki kyllä tekevät parhaansa, mutta kaikki, ei, kaikki asiat eivät aina mene ihan oikein. City of Londonista en tiedä. Tämä kuva, jonka te maalasitte, ei, ei ole sellainen, josta itseni tunnistaisin. Myin bisnekseni kahdeksan vuotta sitten ja lähdin siitä viisi vuotta sitten, enkä ole istumassa täällä eh, City of Londonin edustajana. Thank you. Our the last question from Philippe. Viimeinen kysymys Filip de Vakkara. Kiitos puheenjohtaja. Minun homma on sitten nämä vähän haluamisen kysymykset pakettoida. Halusin kyllä tai ei vastaukseksi ensimmäiseen kysymykseen, se liittyy pankkiunioniin. Tuletteko ottamaan käyttämään vai äh, esittelemään viimeisen palikan tämä koske talletussuoja? Teettekö sen 12 kuukauden sisällä? Kyllä ei. Ja sitten mitään pk-yrityksiä tässä säätelyn merkitys on kysymyksen ja konkreettinen, mitkä on prioriteetit, haluaisitteko poistaa jotakin este, markkinoille pääsylle esteitä, esimerkiksi, mitä tulee esimerkiksi MIFID 2 ja muut tällaiset, jotka estävät vakuutusyhtiöitä pääsemään markkinoille. Ja IPO-markkinat, nämä yritysten osakäyntimarkkinat ovat alikehittyneet, nämä helpottaisi yrityksiä pääsemään osakemarkkinoille ja saamaan pääomasta kautta erittäin korkeasti? Well, first of all on, on um, uh, banking union. Uh... Pankkiunionista. En kykene antamaan eri vastausta, kun mitä olen pari kertaa antanut pankkitalletussuojan suhteen. Tämä ei ole kyllä ei vastaus, anteeksi vaan. Meidän pitäisi luoda toimiva järjestelmä ja ajan myötä niin kun aina tehdään. Tarkastellaan vaikutuksia ja tehdään johtopäätöksiä, pitäisikö tehdä muutoksia. Toivottavasti voin auttaa, mutta aikataulua en kykene antamaan, vaikka haluaisit. Maailman markkinaunioni antamasi esimerkit, esteet, joita halutaan postettavaksi, ne ovat alueita – yksi niistä alueista, joihin täytyy perehtyä. Mutta kahden viikon jälkeen, jos minä saan tehtävän, en ole päässyt siihen yksityiskohtaisuuden asteelle, että haluan muuttaa tämän tai tuon. Meidän täytyy käydä kaikki nuo esteet osa niistä, joita mainitsit, löytää käyttäjän reaktio siihen. Saisiko sitä muuttaa? Saisiko tehdä uusia ehdotuksia? Pitäisikö sääntöjä laajentaa tai korjata? Haluaisin työskennellä tämän parissa teidän kanssa ja muiden kanssa olla ideoita. Meillä pitäisi olla avaan keskustelu tästä. ja siltä pohjalta luodaan aikataulu. Toimintasuunnitelmat. Aloitetaan varhain. Rohkaista laadukkaampaa arvon peristämistä ja asteittain. Laaniste ohjelman, jonka esittelen teille. Thank you. Uh, I would like to thank... Kiitoksia. Haluaisin kiittää jäseniä kysymyksistä ja komission jäsen ehdokastaan vastauksista. Komission jäsen ehdokkaan asiakkaalla on nyt aikaa lyhyttä loppulausuntoa varten, enintään viisi minuuttia. Voitte ehkä käyttää muutaman minuutin enemmänkin, koska olemme olleet oikein kurinalaisia tähän mennessä ajankäytössä. Jos haluatte, niin voitte nyt palata joihinkin aihealueisiin tai kysymyksiin, joihin ette aikaisemmin ehtinyt vastata. Hyvä komission jäsen ehdokas, olkaa hyvä. Loppu sanat. Well, thank you, Mr. Chairman. Uh, members... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös valiokunnan jäsenet. Olen kiitollinen teille tästä käydystä kuulemistilaisuudesta. Toivottavasti teillä on tunne, että pystytte kysymään ne kysymykset. Minulle luvattiin oikeudenmukainen reilu kuulemistilaisuus ja niin osoittautui olevan. Ja toivottavasti pystytte kysymään, mitä haluaisitte. Olen nyt laittanut merkille näitä toistuvia teemoja kysymyksissä. Harkitsen tarkasti sanottua. Ja jatkotoimia tulee niillä alueilla, joista sanoin, että tulee. Ihan tästä tämän salkkuni osalta haluan käydä läpi prioriteetit ja painottaa niitä asioita, joita suunnittelemme tekeväni, ja toivottavasti ne sopivat yhteen sen kanssa, mitä te sanoitte. Ensimmäiseksi toimeenpanon osalta saattaa valmiiksi edeltäjäni aloittama työ ja tämän valiokunnan aloittama työ, että saadaan palautettua vakaus rahoitussektorille. Toivottavasti siihen pystyy käyttämään energiaa paljon, että säännöstä saadaan todellisuutta, oliko se sitten pankkiunionista, MIFIDistä, crd nelosesta kaikilla aloilla. Tästä kokouksesta sain sen tunteen, että enemmistö teistä haluaa, että tämän työn saatan loppuun. Ja haluatte, että Euroopan parlamentti on edelleen tässä prosessissa mukana. Ja se onkin nimenomainen aikamuksen, että molemmat tehdään. Arviointi, tarkastelu ja toimeenpano ovat tärkeitä. Tämä esitettiin aiemminkin. Ei ole mitään järkeä yleis- yhteisessä säännössä, jos niitä ei toimeenpanna, mutta täytyy olla myös valmis arvioimaan uudelleen sääntöjä prosessin aikana. Täytyy myös olla valppaina, että otamme huomioon mahdolliset uudet riskilähteet, joiden osalta tehdään työtä jo nyt. Pankkirakenneuudistus, jotta tähän liian suuria sortumaan ongelma voidaan tarttua, mutta myös sitten kriisiratkaisu niillä aloilla, muissa rahoituslaitoksissa, jotka eivät ole pankkeja. Tässä on G20-mandaatti. Ekon valiokunnalla on selkeä näkemys myös, että täytyy varmistaa, että sääntöjä voidaan saamattomasti soveltaa nopeasti etenevillä kansainvälisillä markkinoilla. Eli sitten johtopäätöksen, että täytyy olla selkeät kansainväliset standardit, tehdä työtä sisäisten sääntöjemme kanssa ja tarkistaa ne ja sitten sopia toistamme säännöistä ja panna surmivaihde silmään Yhdysvaltain kanssa ja rahoitusala on tietysti tytärsopimuksen luonnollinen osa. Kuluttajien osalta on tullut esille monia näkökohtia siitä, miten kuluttajat ovat tärkeällä sijalla rahoituspalveluiden käyttäjät niin, että täytyy vahvemmin painottaa kuluttajia niitä, jotka rahoituspalveluja käyttävät. Olen samaa mieltä siitä. Yksi tapa aloittaa saattaisi olla saada kuluttajajärjestöt yhteen, keskustella heidän kanssaan, miten rahoitusmarkkinat saadaan toimimaan paremmin myös pankkialalla. Jos tämä saa vastakaivua, niin valiokunta tulisi mukaan tähän työhön. Ja sitten toinen teema oli työpaikkojen ja kasvun tärkeys. Ja suurin uhka vakaudelle, ja tiedän miten tärkeä vakaus on monille ihmisille täällä, niin suurin uhka vakaudelle mielestäni on alhainen kasvu ja korkea työttömyys. Emme voi ajatella sääntelyä täysin kasvusta erillään, mutta monilla aloitteilla, joita päämark- pääomamarkkinaunionin osalta on esitetty, niin voidaan saada pääomamarkkinat kaikissa 28 jäsenvaltiossa osaksi koko taloutta järkevällä tavalla. Ja 28 painotin. Tässä haluan tehdä yhteistyötä kanssanne ja kehittää ajattelutapajamme yhdessä. Lyhyemmällä aikavälillä, kuten puhuttiin, niin fokukseni tällä alalla on Jean-Claude Junckerin auttaminen, että hän voi esittää 30 miljardin investointisuunnitelmansa ja katsotaan, että miten osana sitä voidaan sitten katsoa, että rahoitusala esittää oman osansa. Sitten asia, joka liittyy rajoituspalveluihin, mutta myös minuun, joka on avoimuuskysymys. Käsitteen avoimuus on keskeinen sille, että rahoitusmarkkinat toimivat asianmukaisella tavalla, mutta se on keskeistä myös siinä, että tämä suhde, joka minulla on teidän kanssanne, toimii asianmukaisella tavalla sisältöisistä. Voimme aika ajoin olla eri mieltä, mutta toivon, että emme ole koskaan eri mieltä siitä, että ne olisi saanut aikaan tuloksia keskinäisessä luottamuksessa ja kunnioituksessa ja avoimuudessa. Tämän kuulemisen aikana mielestäni tullut selväksi se, että kuvailisin itseäni eurooppalaisiksi konsensushakuiseksi, pragmaattiseksi poliitikoksi. Olen tekijä, en ole kovin suuri puhuja. Niin, mutta kaikki mitä nyt on puhuttu melkein kolmen tunnin aikana iltapäivällä ja kaikki, mitä olen pyrkinyt saavuttamaan politiikassa, on ollut sen ansiota, että on yrittänyt tehdä yhteistyötä kollegoiden, virkamiesten kanssa, eri poliittisten puolueiden kollegoiden kanssa. Ja haluan vakuuttaa, että samaan henkeen haluan toimia teidän kanssa. Johtopäätöksenä meillä kaikilla on hyvin raskas vastuu nyt ratkaisevalla hetkellä mantereemme historiassa Euroopan kansalaiset haluavat, että asiat muuttuvat parempaan. Ja mielestäni yhdessä alallamme voimme olla tässä prosessissa näyttelemässä osaa. Toivottavasti minulla tulee mahdollisuus tehdä yhteistyötä kanssani, jos tämä vastuu voidaan täyttää yhdessä jotta teemme oman osamme varmistaessamme, että meillä on rahoituspalveluala, jota säännellään asianmukaisesti, joka toimii niin, että se puolustaa kaikkien intressejä ja tarjoaa selkärankaa kasvavalle taloudelle, jonka myötä voimme tarttua ydinhaasteisiin, että saamme työpaikkoja, autamme kansalaisia takaisin töihin ja se puolestaan sitten rakentaa heidän luottamustaan meihin ja Euroopan toimielimiin ja sementoi Euroopan unionin positiivisena heidän tunteisiinsa. Kiitoksia. Thank you, Mr. Commissioner Designate. Kiitoksia, hyvä komission jäsenehdokas. Koordinaattorinen kokous pidetään suljetuin oviin ja siellä arvioidaan tätä kuulemista. Puoli kuudesta seitsemän pidemmän koordinaattorinen kokouksen ja haluaisin tervehtiä Sharon Bowlesia. Hän on edeltäjäni ja hän on tuolla Hei, hei vaan Sharon ja kiitoksia vielä Jonathan Hillille ja teille kaikille. Kokous on päättynyt.